government's decision to expel the UN High Commissioner for Refugees and so on. So no Haluuko komissio jotain tästä sanoa? Merci, bonjour. Um... Hyvää huomenta päivää, kiitos. Edustan Brynetta, olen Magreb-yksiköstä apulaisjohtaja Relex-pääosastolla. Haluaisin kiittää Lohviileriä meille esityksestä kysymyksestä. Noin juurannoksi kerrottakoon, että pitää paikkansa Lidjuahan ei ole sopimuspuolena 51 sopimuksessa pakolaisista. Sen sijaan on kuitenkin mielenkiintoista palata mielin, että Libya on kuitenkin allekirjoittanut yleissopimuksen ah, Afrikan unioniksi. Se liittyy erityispiirteisiin myös pakolaisten kohdalla. Nykyään se on Afrikan unioni, ja tässä yleissopimuksessa on suuri osa määräyksistä myös 51 yleissopimuksesta. Varsinkin siinä on mukana muun muassa määritelmä pakolaiseksi. Siinä vahvistetaan myös palauttamattomuusperiaate ja myös se, että siinä sopimusosapuoli on halukas tekemään yhteistyötä pakolaiskomissaarin kanssa. Siellä on siis velvoitteita ja määräyksiä tämänkin sopimuksen pohjalta jo. Sitten tämä ensimmäinen kysymys, joka meille esitettiin, liittyy siihen, hyväksyykö komissio ajatuksen siitä, että yhteistyö pitäisi perustua unionissa ihmisoikeuksien ja myös pakolaisten oikeuksien kunnioittamisen, no totta kai komissio on sitä mieltä, että EUn ulkopuolisen maan tulee noudattaa ihmisoikeusmääräyksiä, varsinkin pakolaisten oikeuksia, jos tämä maa haluaa tehdä yhteistyötä laajemmin myös maahanmuuttoasioissa Euroopan unionin kanssa. Toisin sanoen näin me olemme samaa mieltä tässä. Mutta tämän lisäksi komissio on sitä mieltä, että me harjoitamme teknistä ja rahoitusyhteistyötä voidaksemme kohentaa tilannetta Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa ja auttaa heitä noudattamaan kansainvälisiä velvoitteita, joita heidän täytyy noudattaa, niin he myös pystyvät liittymään sopimuksiin, joissa ei vielä ole osapuolina. Libyan kanssa siis meillä on jo yhteistyötä ollut varsinkin kansalaisjärjestöjen kautta, joita nyt on olemassa. Me haluamme myös parantaa pakolaisten oikeuksien tilaa maassa. Me olemme käymässä puitesopimuksesta neuvotteluja, siitä puhuttiin eilen Afetissa. Me toivomme siis, että voimme saada jotain konkreettista myös Libyan puolella periaatteessa, kuten Mingarelli eilen totesikin, niin Viime kesäkuussa on saatu aikaan neuvottelussa edistystä. Teemme yhteistyötä myös hankkeessa, joita Euroopan komissio nyt jo rahoittaa. Siellä on mukana kansalaisjärjestöjäkin, myös pakolaiskomissaarin kanssa ja kansainvälisen pakolaisjärjestöjen kanssa. Näin voidaan parantaa pakolaisten ja maahanmuuttajien asemaa Libyassa. Meillä on myös yksi hanke esimerkiksi, joka pyrkii paremmin yksilöimään sellaiset pakolaiset, jotka ovat Libyassa. Me olemme esittäneet myös Libyalle, että kehittäisimme yhteistyötä, jotta voisimme vielä parantaa turvapaikka-asioissa Libyan lainsäädäntöä. Haluamme vahvistaa yhteistyötä pakolaiskomissaarin kanssa. Sanoisin sen verran, että Libyan viranomaiset ovat hyväksyneet sen, että me järjestämme työverstan Tajeksin alla. Voidaan pakolaisasioissa kuunnella eurooppalaisia kokemuksia ja mitä kokemuksia meillä Euroopan unionissa on. Toinen kysymys liittyy siihen, onko komissio samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi keskeyttää suojaa hakevien poistaminen, koska se, että pakolaiskomissaari kun ei enää ole paikan päällä Libyassa. No niin, mitä tulee siirtolaisiin? Tai ainakin niihin, jotka ovat Euroopan unionin alueella ja jotka ovat pyytäneet ja saisivat kansainvälistä suojelua ja turvapaikkahakemusta ei ole vielä vahvistettu tai hyväksytty jos jäsenvaltiossa, niin komissio todella onkin sitä mieltä, että ei häntä voida Libyaan palauttaa. Ei missään oloissa. Ja vaikka pakolaiskomissaari olisi läsnäkin uudelleen Libyassa, niin komissio on sitä mieltä, että yksikään jäsenvaltio ei saisi palauttaa auttaa turvapaikanhakijaa tai pakolaista Libyan nykyoloissa. Te esititte myös kysymyksen siitä, onko komissio samaa mieltä siitä, että jäsenvaltio pitäisi keskeyttää yhteistyönsä Libyan kanssa, kun on merellä siepattujen tai pidätettyjen pakolaisten palauttaminen. Meidän mielestämme ei missään oloissa, millään verokkeella jäsenvaltion pitäisi palauttaa siirtolainen, joka on merellä otettu kiinni. Häntä ei pitäisi palauttaa siis Libyaan, koska se nimittäin myös palauttamattomuusperiaatetta rikkoo. Siinä rikotaan myös määräyksen, jotka ovat neuvoston päätöksessä. Siinä määrätään siirtolaisten kiinniottamisesta, kiinniottamisesta Frontexin operaatiossa. Totta kai me tiedämme, että Jotkut jäsenvaltiot, esimerkiksi Italia varsinkin, ovat ottaneet kiinni ja palauttaneet pakolla 2009 touko-elokuussa, mitä nyt Italia on toimittanut tietoja komissiolle, niin käytäntöön ja sitten viime elokuun lopuun loppunut. Nyt ne siitolaiset, jotka italialaiset ovat Äh, kiinnittäneet merellä palautetaan Italiaan. Libyaviranomaisten kiinniottamat siirtolaiset viedään Libyaan. Viimeinen kysymys kysyi, kun Libya palautetaan siirtolaisia, minkä tyyppistä suojelua oikeudellista suojaa, apua voidaan tarjota maahanmuuttajalle – ja no, miten voitaisiin taata se, että ihmisoikeuksia noudatetaan. Tässä on kaksi erikin tapausta. Ensin se, että siirtolainen on Euroopan unionin alueella, tai sitten jos hän on Libyan alueella. Ensimmäisessä tapauksessa henkilö, siirtolainen, jonka pakolaisasema on unionissa tunnustettu, ei voida tulla palautetuksi Libyan missään olossa. Tällä hetkellä yksikään jäsenvaltio ei palauttaa pakolaisia Libyaan. Tässä nimittäin muuten rikottaisiin Euroopan unionin turvapaikkamääräyksiä, mutta mikä vielä tärkeämpää, siinä rikottaisiin ihmisoikeussopimusta. No sitten toinen tapaus, eli pakolainen, joka Libyan alueella on selvää, että tilanne on aika ongelmallinen, jopa kriittinen tämän henkilön kannalta. Mutta näiden tietojen perusteella, mitä komissiolla nyt on käytettävissä, kahden viime vuoden aikana sellainen pakolainen maahanmuuttaja, jonka pakolaisasema on pakolaiskomissaarin toimistossa arvioitu Libyassa, niin jos siellä pakolaiskomissaarin arvioisi hänen pakolaisasemansa, niin Ketään ei ole Libyasta pakolla palautettu kolmanteen maahan. Tällaisia tietoja meillä on käytettävissämme. Totta kai tämä perustuu siihen, että pakolaiskomissaari oli läsnä siellä ja, ja meillä oli yhteistyötä hänen tai tämän toimiston ja Libyan viranomaisten kesken. No, sitten viime toukokuun lopuun tilanne on muuttunut, kun pakolaiskomissaarin toimisto suljettiin Libyassa. Totta kai kun ei kerran ole mitään oikeudellisia tai hallinnollisia puitteita ainakaan vakassa mielessä, eikä sen parempia standardeja Libyassa, niin siirtolaisen asema tuossa maassa on erityisen hankala, eli peräti kriittinen. Tästä syystä, kuten Mingarelli eilen totesikin, me toivomme kovasti, että yhteistyö pakolaiskomissaarin ja lipaviranomaisten keskiään käynnistys uudelleen mahdollisimman nopeasti. Me tiedämme, että jo nyt on keskustelua käynnissään Geneven pakolaiskomissarin toimiston Libyan välillä ja toivottavasti nämä neuvottelut johtavat myönteiseen tulokseen. Kiitoksia. Thank you very much for the commission. Kiitoksia kovasti komissiolle näistä laajoista vastauksista, mutta kuvittelisin, että rouva Lohbiler ehkä jää vielä jälkikysymyksenä esittää. Thank you for your detailed answer. Kiitoksia, kiitoksia kysymyskohtaisesta vastauksesta. Ensimmäisessä kysymyksessä sanoitte, että komissio tukee eri kansalaisjärjestöjä Libyassa. Olisiko mahdollisuus saada yksityiskohtaisempi kuvaus, että minkälaisista kansalaisjärjestöistä on kyse? Sitten viimeinen kysymys. Maahanmuuttajien tai pakolaisten että heitä lähetetään takaisin Libuaan. Sanoitte, että teidän tietojenne mukaan libua ei ole lähettänyt niitä, heitä eteenpäin muihin maihin. Käytet, saatteko käyttöön tietojanne kansainvälisiltä äh, kansalaisjärjestöiltä, jotka tekevät töitä pakolaisasioiden kanssa, koska minun tietojeni mukaan monia tapauksia on dokumentoitu tästä, että ihmisiä on lähetetty eteenpäin. Uh, thank you, Mrs. Ja nyt komissio. Um, les organisations avec lesquelles la commission... Järjestöt, joiden kanssa komissio tekee yhteistyötä Libyassa, jota Libya rahoittaa, ovat sellaisia, eh, jotka ovat eh, kansalaisorganis- kansalaisjärjestöjä, siis joko libyalaisia tai ulkomaalaisia. Useampia niitä on. Ja erityisesti nämä, jotka eivät ole libyalaisia, niin pakolaisjärjestö ja eräitä maahanmuuttojärjestöjä, joka ei kuitenkaan ole Libyan valtiollinen järjestö. Libyalaisten järjestöjen kanssa me teemme kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyötä. CCPAR on yksi näistä. Voin antaa tästä yksityistietoja, yksityiskohtaisia tietoja myöhemmin. Ja sitten punainen, paikallinen punainen risti ja muut järjestöt, jotka erityisesti puolustavat naisten oikeuksia. Mutta jos tämä teitä kiinnostaa, minä voin antaa teille luettelon näistä kumppaneista, joiden kanssa yhteistyötä teemme. Toinen kysymys sitten On tietenkin maahanmuuttajia, jotka on lähetetty Libyasta takaisin kolmansiin maihin. Meidän tietojemme mukaan maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua ja jossa pakolaiskomissaari voi, komissaarin toimisto voi todeta, että heillä on kansainvälisen suojelun tarve. Näitä henkilöitä ei ole enää kahden vuoden aikana eh, käännytetty takaisin. Ei tämä tietenkään tarkoita sitä, että saattaa olla muita tulijoita, jotka ovat eh, päässeet verkon silmistä läpi, joita ei ole arvioitu pakolaiskomissaarin toimesta. Mutta kaikki ne tapaukset, joita pakolaiskomissaari on voinut käsitellä ja todeta, että kansainvälinen eh, suojelu on paikallaan, niin silloin Libyan viranomaiset eivät näitä henkilöitä ole lähettäneet takaisin. Miller tai joku muu. Kiitoksia komissiolle näistä tiedoista. Näin voimme mennä kysymykseen numero kaksi. Se on minulta itseltäni. Liittyy muuten Pietarin Gay Pride-tapahtumaan. Näistä Marsista on tullut aika tärkeitä, kun puolustetaan GLB-väen oikeuksia. Mutta koska järjestäytymisoikeutta on kovasti rajoitettu, jopa kielletty Venäjällä, niin tämä marssikin, jonka pitäisi nyt lauantaina olla, on kielletty. Toisin sanoen tapahtuman järjestöt ovat kääntyneet meidän puoleemme ja totta kai haluaisivat meidän tukeemme legitimille vaatimuksille kokoontua vapaasti. Kysyisin komissiolta, mitä unionin pitäisi tehdä voidaanko me tukea tämän tyyppisiä ponnisteluja, varsinkin tätä lauantaista tapahtumaa. Mitä mieltä olette siitä, että edustustot voisivat tehdä näiltä osin? Ja sitten taustalla on se, että olen saanut eri lähteistä sellaisen tiedon, että EUn edustustot eivät ole kovinkaan paljon auttaneet tässä tilanteessa. Aktivistit tuntevat, että heiltä on viety kokonaan tuki. Uh, yes, that's, uh... Niin, kyllä komissio, olkaa hyvä. Thank you. Uh, my name is uh, Sean Carroll. I'm working on... Kiitoksia. Ulkosuhteiden osastolla työskentelee Venäjän asioiden parissa. Kiitoksia kysymyksestä, rouva puheenjohtaja. Kuten mainitsitte niin seksuaalivähemmistöt ovat olleet eh, ihmisoikeuskonsultaatioiden esityslistalla, joita EU käy Venäjän federaation kanssa heti sen jälkeen, kun ne alkoivat 2005 vuonna keskustelut ja konsultaatiot seksuaalivähemmistöistä ovat kattaneet kokoontumisvapauden mukaan lukien juuri tämä kysymys, joka tulee säännöllisesti esiin, kun Moskovassa Gay Pride-paraatit ovat kielletyt sekä liittymisvapaus. Konsultaatioiden viimeinen kierros huhtikuussa. Siellä EU-delegaatio muistutti näistä sitoumuksista, joihin kaikki Euroopan neuvoston jäsenet ovat sitoutuneet seksuaalivähemmistöjen syrjinnän torjumisessa. Ja nämä sitoumukset tehtiin siis maaliskuussa tänä vuonna. EUlla on käytäntö, että otetaan mukaan kansalaisyhteiskunnan ääni kokouksiin kolmansien maiden kanssa, niin delegaatio tapasi Venäjän kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien seksuaalivähemmistöjä, edustavat sellaiset 31.3. Moskovassa ennen virallisia konsultaatioita Venäjän viranomaisten kanssa. Ja seksuaalivähemmistöt asia tulee esille myös tulevissa konsultaatioissa. Komissio on tarjonnut käytännöllistä tukea Venäjän seksuaalivähemmistöjen yhteisölle ihmisoikeus- ja demokratiavälineen puitteissa. Tässä halutaan tukea pluralismia ja halutaan torjuta, torjua syrjintää seksuaalivähemmistöjen osalta Venäjässä 2009 vuonna tai 2009-2011 vuosina. Edun saaja on kansainvälinen homo- ja järjestö, jolla on monia venäläisiä kumppaneita. Projektissa pyritään lisäämään tietoisuutta seksuaalisten oikeuksista lisätä kapasiteettia koko maassa. Gay pride paraati sitten Moskovassa EU-delegaatio oli, otti sen kannan, että kun se oli myötämielinen organisoijien äh, argumentteja kohtaan, niin oli tärkeää, että delegaatiosta ei pitäisi tulla sellaista, että se, yks, että se yhdistettäisiin mihinkään yksittäiseen yhteen organisaatioon. Ja poliittinen tuki Moskovan ja Pietarin Marseille ja muuallakin tuli tällaisen kansainvälisen homofobian vastaisen päivän 17. Eh, toukokuuta tiedonannos, jotka tehtiin EUn puolesta, jotka tulivat lisäksi eh, eh, Euroopan neuvoston ja Euroopan parlamentin puhemiesten kannanottojen lisäksi 16. toukokuuta. Ja tämä vahvistettiin kirjeessä delegaatiolta Pietarin järjestäjille – 16. kesäkuuta. Ja yleisemmällä tasolla EU-politiikka seksuaalivähemmistöistä, niin tästä antaisin puheenvuoron kollegani, kollegalleni Jean-Michel Görzel, jos teille sopii rouva puheenjohtaja. Yes, you will remember that in... Kiitoksia. Te varmaan muistatte viimeisen kokouksen vahdessa, niin että viime kaudella eräs tärkeimmistä asioista, eli LGBTn tällainen työkalusarja, jota pitäisi, pitäisi, joka pitäisi olla, että näiden ihmisten etuja voitaisiin ajaa. Viime kesäkuussa poliittisen turvallisuuden komitea on hyvä, hyväksynyt tällaiset välineet LGBT-sektorille. Neuvoston sivustolla on asiakirja, joka on julkinen ja siellä todetaan, että LGBT-ihmisillä on samanlaiset ihmisoikeudet kuin muillakin, eli syrjimättömyys ja oikeuksien hyödyntäminen. Me tiedämme, että tällaisista asioista puhuminen erityisesti Venäjällä ei ole mikään helppo asia me törmäämme hyvin syviin ennakkoluuihin, jotka liittyvät kulttuuriin ja hyvin vanhanaikaantaiseen näkemykseen. Meillä on ollut tästä esimerkkejä myöskin dialogissa Afrikan unionin kanssa. Siksi nämä, tämä, nämä työkalut, jotka nyt on päätetty, on erittäin hyvä väline työhön kentälle e, juuri EU-kontekstissa lähetystöissä ja, ja muissa. Ja tällä tavalla on olemassa riittävästi tietoa e, siitä, kuinka LGBT-ihmiset voivat toteuttaa ihmisoikeuksiaan. Erittäin tärkeää on se, että kentällä toimivat saavat tämän e, työkalusarjan myötä sitten käytännöllistä tietoa, joka auttaa kolmansissa maissa tehtävää työtä. Voidaan harjoittaa, joko hiljaista tai ainakin sitä diplomatiaa. Ja tässä haluaisin vielä korostaa, että Venäjällä, Venäjällä on hyvin tärkeää se, että kansalaisyhteiskunnalta saadaan palautetta ja että EU-lähetystöllä on ollut rohkeutta käynnistää nämä hankkeet kentällä. Tässä nyt ensimmäistä kertaa vuoropuhelu käynnistyy LGBT-asioista ja kansalaisyhteiskunnan kanssa Venäjällä. Nämä työkalut, se oli aika vaikea hanke toteuttaa. LGBT-oikeuksien käyttöönotto on vaikeaa Euroopassakin. Ja siksi tässä nyt yritetään ulkosuhdetoiminnassa keskittyä kolmeen asiaan. Syrjintä on hyvin eh, voimakasta Täällä on jopa kuoleman rangaistuksia, vankeustuomioita, sakkoja käytetty. Ja toinen seikka on tasa-arvo, jonka myötä pyritään varmistamaan se, että seksuaalinen suuntautuminen ei koskaan voi olla syrjinnän peruste. Ja kolmas on sitten eh, ihmisoikeuksien puolustajat, jotka LGBT-ihmisiä valvovat, niin heidän oikeuksensa varmistaminen. Thank you very much for the Kiitoksia näistä vastauksista komissiolle. Haluaisin tietää, tekeekö komissio jotain estääkseen kovia poliisiotteita tällaisina tapahtumina, jos ihmiset kuitenkin menevät kadulle. Voiko komissio tehdä jotain tässä tilanteessa, kun pelkästään poliisi väkivalta on uhka, mutta sen lisäksi uhkia on tullut äärikansallisilta ryhmiltä, jotka ovat kaikki vähiten suvaitsevaisempia Venäjällä. Onko jäsenvaltiolla jotain roolia? Thank you. Um, obviously... Kiitoksia. Toinen osa kysymyksestä ehkä ensin. Nämä työvälineet, joihin kollegani viittasi, ovat menneet EU-delegaatioille. EU-jäsenvaltioita on pyydetty lähettämään ne omiin lähetystöihinsä joten siellä työtä on menossa. Sitten lauantain tapahtumista tietysti se, mikä tällä kertaa on uutta, on Venäjän sitoumus ja kaikkien muiden Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden sitoumus maaliskuussa, kuten sanottu, toimista torjua syrjintää, joihin kuuluu asioita, kokoontumis, julkista kokoontumista ja niin edelleen. Uusia sitoumuksia on siis Venäjä, Venäjän viranomaisten puolelta maaliskuulta ja tietysti näistä sitoumuksista olemme muistuttaneet venäläisten viranomaisten kanssa. Mr. Kurtz or... Herra Kurtz, vieläkö vai todettakoon, että tähän voidaan jättää? Okei, okay, I... Yes, Mr. Kurtz. Yeah, of course. I... No totta kai kiinnitetään valdustustyön huomiota kalupakkiin, varsinkin jos tulevina päivinä ja lähellä tapahtumaa Moskovan edustustossa. Näin voidaan heitä jo rohkaista ja tuskin tarvitseva tästä mitään osvittaa, mutta seuraavat tilannetta tarkkaan viikonloppuna ja käyttävät näitä erinäisiä keinoja joita kalupakissa on, jotta he voivat ryhtyä asianomaisiin toimiin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti vastauksistanne. Toivokaamme, että rauha vallitsee Pietarissa lauantaina Euroopan unionin tuella. Sitten kysymys numero kolme, joka on Rova Jimenezilta. Hän ei nyt voi olla läsnä tänään täällä, mutta kysymys on äärimmäisen tärkeä toki. Se liittyy Iranin kumouksellisen toimintaan, kansannousuihin ja ihmisoikeustilanteeseen, mukaan lukee myös internetin sensurointi ja rajoitukset matkapuolen liikenteessä. Rova Jimenez haluaisin tietää, onko komissio tietoinen niistä loukkauksista, joita Iranin teokratia on harjoittanut ihmisoikeuksia vastaan, niin miten voidaan ajatella tilanteen kohentamista Iranissa? Totta kai tämähän on aihe, joka on ollut tärkeällä siellä parlamentissa komissio. Thank you, Madam Chair. Good morning, everybody. My name is Giuseppe. Kiitoksia. Giuseppe Pusinen on nimeni. Huomenta. Iranin asioita hoidan pääosastolla komissiossa läheisessä yhteistyössä neuvoston kollegojen kanssa kuitenkin. Mitä tulee sitten Rova Jimenez Peseril Barion kysymyksiin ensimmäisestä. Tietystikin komissio ja korkeudustaja Ashtonin yksiköt ovat tästä kiperästä tilanteesta hyvin tietoisia Iranissa. Ihmisoikeudet ja perusvapaudet, ei pitäisi unohtaa niitä. Niitä olemme seuranneet ja valvoneet hyvin läheisesti niitä koskevaa tilannetta viime kuukausina. Ja kuten kysymyksessä otetaan esille, erityisesti viime vuoden presidentinvaalien jälkeen, jotka olivat 12. Siis kesäkuuta. Paras osoitus siitä huomesta, jonka olemme omistaneet tälle hyvin tärkeälle asialle, ovat olleet nämä monet lausunnot, joita korkeudustaja Ashton on antanut viime kuukausina, viimeisin julkaistiin 12. kesäkuuta ensimmäisenä vuosipäivänä presidentinvaaleista, jotka, joista alkoivat josta alkoi ihmisoikeustilanteen huo, tällainen jatkuva ja huolestuttava heikkeneminen. No, sitten toinen kysymys. Miten pyrimme lähestymään Irania, kun pyritään ihmisoikeustilannetta siellä parantamaan. Haluaisin painottaa, että ensinnäkin nämä asiat, perusvapaudet, ihmisoikeudet, ovat asioita, joista keskustellaan iranilaisten kanssa, vastapuolen kanssa aina kun siihen on mahdollisuus. Emme menetä mitään tilaisuuksia ottaa esille asioita iranilaisten kanssa. Painotamme sitä, että olemme että seuraamme tilannetta maassa. Se näkökohta, jonka aina otamme esille iranilaisten kanssa, on se, että vaadimme heitä kunnioittamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan. Kaikki tiedämme, että Iran on allekirjoittanut ja ratifioinut monia kansainvälisiä yleissopimuksia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. He ovat tehneet näin vapaaehtoisesti ja hyvin usein vaadimme heitä näitä kansainvälisiä sitoumuksia kunnio- noudattamaan. Näin varmasti teemme myös tulevaisuudessa. Jatkamme sitä, että kiinnitämme niiden viranomaisten huomioon siihen, että täytyy näitä perusvapauksia kunnioittaa. Ja sitten nämä käytännöt, kuten kiidutus, poliittisten opposition tukahduttaminen. Tähän kuuluvat myös journalistit ja ihmisoikeuspuolustajat. Tähän kiinnitämme, tai kiinnitämme huomiota myös tähän kuolemanrangaistukseen erityishuomiota. EU vastustaa kuolemanrangaistusta ja erityishuomiota olemme kiinnittäneet tähän asiaan Iranissa, koska kuten varmasti tiedätte, usein alaikäisiä rikollisia ja tapoja, kuten kivittäminen on sovellettu, mikä on täysin kansainvälisten yleissopimusten ja standardien vastaista. Tämä viesti välitetään joka kerta uudelleen Iranin viranomaisille kaikissa muodoissa, kahdenvälisissä su- keskustelussa edelleen. Sen lisäksi EU jäsenvaltiot ovat olleet hyvin aktiivisia kansainvälisillä foorumeilla. Haluaisin vain muistuttaa tästä tarkistuskonferenssissa Genevessä helmikuussa, jossa EUlla kokonaisuudessaan oli hyvin aktiivinen rooli. Sitten satelliittilähetysten häiritseminen ja internetin ja matkapuhelimen sensuuri. Haluaisin muistuttaa ulkoasioiden neuvoston päätelmistä 22. maaliskuuta tältä vuodelta, jossa EUn ulkoministerit pyysivät Irania lopettamaan nämä käytännöt konkreettisena seurantatoimena päätelmistä. Neuvosto ja komissio ovat tehneet hyvin läheistä yhteistyötä yksilöidäkseen konkreettiset toimet, joihin voitaisiin ryhtyä, jotta voitaisiin varmistaa erinäisten oikeus saada tietoa. Tämä työ jatkuu. Se on työtä, jota täytyy tehdä myös teknisessä mielessä, koska jotkut asiat ovat hyvin teknisessä mielessä vaikeita myös. Mutta varmasti informoimme parlamenttia heti kun päätöksiä on tehty. Sitten viimeinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille. Me aina vaadimme Iranin viranomaisia kunnioittamaan perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Mutta saman aikaan haluamme painottaa, että ei millään muotoa emme pyri tällä tavoin sekaantumaan poliittiseen tilanteeseen maan sisällä. Se on iranilaisten asia, kuten korkeudustaja Aston on usean kertaan painottanut. Kiitoksia, Rauha puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ehkä voisin lisäkysymyksen esittää, vaikka rova Jimenez ei paikalla olekaan tämä toinen kysymys, nimittäin televiestinnästä. Komissio tietänee, että DROI järjestää aika mielenkiintoisen, ehkä tavallaan myös uut, uutta uurtavan kuulemisen ihmisoikeuksista ja uudesta tekniikasta. Nokia Siemensin edustaja oli paikalla kuulemisessa hyvin avoimesti tunnusti, että jossain määrin yritys oli hiukkasen arvioinut väärin tilanteen Iranissa. Ei tämä nyt ole suora lainaus hänen puheestaan, mutta kävimme hyvin rakentavaa vuoropuhelua yrityksen edustajakasta kuulemisen jälkeen. Esimerkiksi kysymyksistä, ovatko televiestintästandardit Euroopassa sillä tasolla, että huomioidaan ihmisoikeusvelvoitteet, vai pitäisikö jotain muuttaa. Ne ovat tavallaan perua ajalta jälkeen 11. syyskuuta, varsinkin Yhdysvalloissa. Tällainen valvontatekniikka on osa GSM-verkkoja. Onko mahdollista muuttaa standardia? Onko mahdollista asettaa rajoituksia ainakin osin näihin järjestelmiin? Niitä ilmeisesti myydään myös lainkäyttöviranomaisille, yhtä lailla sortohallinnoille kuin muillekin. Keskustelua ehkä seurataan komissiossakin. Thank you, Madam Chair. Yes, we are... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme kyllä seuranneet tätä tarkkaan viime kuukausina aikana läheisessä yhteistyössä neuvoston pääsihteeristön kanssa – ja joidenkin jäsenvaltioidenkin kanssa, jotka ovat olleet erityisen aktiivisia. Kuten totesin, tekninen työ jatkuu tämän parissa. Kuten itsekin juuri totesitte, osa tästä tekniikasta on luonteenomaisesti kahdenlaiseen käyttöön sopivaa, sikäli että se mitä voidaan käyttää internetin tarjoamiseen, sitä voidaan käyttää myös sen sensuroimiseen. Kuten totesit, GSM-paketit ja verkot, joita myydään operaattoreille lähes kaikissa maissa, sisältävät väistämättä aina myös välineitä, jotta voidaan harjoittaa puhelinkuuntelua tavallaan yleisen järjestyksen otsikon alla. Totta kai on olemassa sen vaara, että matkapuhelimet, internet, näitä tekniikoita voidaan väärinkäyttää puhelinkuunteluun, sensuuriin, niin että kansalaiset ja käyttäjät eivät pysty käyttämään näitä, kun käyttävät ilmaisuvapautta, kokoontumisvapauttaan, Iranissa. Se on viime kuukausina myös ollut tapetilla. Kuten totesin, tämä on mutkikas juttu teknisesti. Me olemme kyllä siihen paneutuneet. Edelleen työstämme sitä. Nimittäin meidän täytyy löytää, meidän täytyy löytää ratkaisukeinoja tähän ongelmaan ilman, että sitten samaan aikaan estetään viestintämahdollisuuksia muuten – että harjoitetaan ikään kuin poliisivalvontaa jonkin viestinnän osalta, joidenkin sisältöjen osalta. Työ jatkuu ja kuten totesin, kerromme tämän teknisen työn tuloksesta mahdollisimman nopeasti. Thank you for the commission. Kiitoksia komissiolle. Käsittääkseni parlamentissakin keskustelu jatkuu ainakin ensimmäinen heinäkuuta, kun meillä on tulossa konferenssi aiheesta Rova Lochbielerin Iranin valtuuskunnan puheenjohtajan aloitteesta. Toivon kollegat, että muutkin huomaavat tämän ensi viikolla järjestettävän mielenkiintoisen tapahtuman Rova Lochbieler. Päivä aiemmin sosialisteilla on myös tällainen ohjeistilaisuus koko päivän ihmisoikeustilanteesta ja muutoksista Iranissa, joten paljon on asiaa Iranista. Iran, will... Iran on tapetilla hyvin parlamentissa. Kiitoksia kovasti. Vielä yksi kysymys herra Predalta. Kansallisten vähemmistöjen neuvostojen vaalit Serbiassa kesäkuun kuudes. Preda haluaisi tietää, miten komissio arvioi vaaleja, mitä yleisemminkin se arvioi Serbian lainsäädännön soveltamista vähemmistön neuvostoihin. Valituksia on nimittäin tullut romanian kieliseltä vähemmistöltä että Toivottavasti ymmärsin herra Preeran kysymyksen nyt oikein. Eli komissio, olkaa hyvä. Merci beaucoup, je suis Kiitoksia. Teres Viski, yksikön päällikkö, Serbia. Speak closer to the... Voisitteko puhua lähempänä mikrofonia? Okay. Aiotte kuule minua terveysbioski Serbia-yksiköstä laajentumispääosastolta esitti kysymyksen kansallista vähemmistöneuvostojen vaaleista. Vaalit järjestettiin 6. kesäkuuta. Ne ovat ensimmäiset suorat vaalit muuten. Ja siellä valittiin 19 edustajaa. Huomasimme, että osallistumisprosentti oli aika korkea. Etyj on ollut vastuussa näiden vaalien seurannasta. Yleisesti arvio on ollut myönteinen. Se on ollut sitä mieltä, että vaalit järjestettiin reilusti ja vapaasti, fair and free, toisin sanoen aika oikeudenmukaisella tavalla, rauhallisissa oloissa. Jotain epäsäännönmukaisuutta on ollut esillä lähinnä johtuen vai teknisistä vaikeuksista sikäli, että vaalit järjestettiin ilman riittävän pitkään valmistelu, ja sitä paitsi ne olivat ensimmäiset tämän tyyppiset vaalit. Toisin sanoen valituksia on tullut, joitakin vähemmistöjä, ja me olemme, sitä on myös keskusvaalilautakunnassa tarkis, tarkasteltu, mutta siinä ei sinänsä ole mitenkään tuloksia kyseenalaistettu, ne on vahvistettu tietääkseni VLAC-vähemmistö ei ole sen jälkeen ryhtynyt toimiin. Komissio on niin ikään seurannut näitä vaaleja. Belgradin edustusto oli joissakin äänestystoimistoissa ja varsinkin alueilla, joissa on vlak vähemmistön edustajia, se on pääosin samaa mieltä Etyjin kanssa. Sitten toinen esittämänne kysymys samanlaisista valituksista, joita on Romania, kielisen vähemmistön taholta tullut, emme tunne näitä sen tarkemmin. Meillä on vain valituksia Vlak-vähemmistöltä tullut. Mitä sitten tulee kansallisten vähemmistöneuvostojen lainsäädännön soveltamiseen, niin viime vuoden kertomuksessamme jo olimme kiitollisia siitä, että tällainen laki oli hyväksytty kansallisista vähemmistöneuvostoista meidän mielestämme. Se on askel oikeaan suuntaan. Kesäkuiset vaalit 6. kesäkuuta oli erittäin tärkeä askel tuohon suuntaan. Kansalliset vähemmistöneuvostot ovat erittäin tärkeää rakenne vähemmistöillä. Näin voivat he myös saada oikeutta koulutuksessa, kielessä, kulttuurissa. Toisin sanoen ylipäätään, että vähemmistöneuvostoja on olemassa, on tärkeä askel. Totta kai niistä täytyy tulla myös toimintakykyisiä. Ihmisoikeus- ja vähemmistöministeriö Serviassa on myös käynnistänyt merkittävän kampanjan, jotta voidaan valistaa paremmin tästä käsitteestä. Toisin sanoen, mekin komissiossa olemme antaneet teknistä apua. Näin on pystytty takaamaan se, että kansalliset vähemmistöneuvostot myös vahvistavat toimintakykyään vähemmistön hyväksi. Vielä yhden asian sanon. Totta kai säännöllisesti me palaamme tähän asiaan, siis vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisen Serviassa, ei pelkästään meidän edistyskertomuksessamme, jota olemme nyt valmistelemassa tältä vuodelta, vaan myös silloin, kun meillä on vuosittaiset tapaukset, tapaamisia Serbian kanssa. Nyt kehinäkuussa on tulossa keskustelu poliittisista kriteereistä ja varsinkin myös tästä kysymyksestä. Eli me palaamme tähän myöhemmin, varsinkin edistyskertomuksessamme. No niin, sen halusin nyt tässä sanoa. Thank you to the commission. Uh... Kiitos komissiolle. Reidalla lienee myös lisäkysymys. Niin tässä on todellakin nyt ihan kysymys. Lyhyt kommentti tilanteesta, joka on hyvin kiinnostava, mikä kehittyy Serbiassa, Moldovassa ja, Moldovassa ja Ukrainassa vähän samantyyppinen. On kysymyksessä vähemmistöjen identiteetin luominen, Black ja romanit ja romanit Moldavassa ja myöskin ja myöskin Ukrainassa on siis romanialaiset ja Moldavissa ja Ukrainassa – mehän huomaamme myöskin saman, äh, saman ilmiön muuallakin, koska romanialaiset äh, ja vlakit, heidän erottamisensa ei, ei ole helppoa. Kansallinen äh, autonomia vlakille ja romanialaisille ja moldavilaisille lakien esittämät va- valitukset, se on, ne ovat itse asiassa romanialaisten. Thank you, Mr. Preda. The European... Kiitos, herra Preda, komissio. No need to, no need. to answer. Ei tarvitse vastata tietenkään. Kiitos. Niin, nyt olemme hoitaneet kysymykset pois päiväjärjestyksestä. Mielestäni tämä on hyvä järjestely, koska meillä on avointa julkista keskustelua sisällöllisestikin komission kanssa näiden kysymysten välityksellä. Arvostan kovasti teidän läsnäoloanne ja sitä huomiota, nyt olette osoittaneet kysymyksille. Nyt seuraavaksi pikkuinen muutos aikataulussamme. Nyt esittäisin, että menemme kohtaan yhdeksän esityslistallamme. Siinä on EP-valtuuskunnan selonteko Kampalassa järjestettyyn kansallisrikostuomioistuimen tarkistuskonferenssin osallistumisesta. Se oli toukokuun lopulla. Kesäkuun alkuun konferenssi oli paljon pidempi, mutta silloin valtuuskunta oli siellä. Täällä on valtuuskunnan puheenjohtajakin, herra Howitt. Sen lisäksi Rova Lochbieler oli myös jäsenen. Rova Koves näyttää sieltä tulevan hänkin valtuuskunnan jäsen hänkin voisi osallistua keskusteluun. Antaisin puheenvuoron tässä hyvin tärkeässä kohdassa herra Hauitsille. Muistuttaisin vain, miten tärkeää on parlamentissa on pidetty hyvin tärkeänä kansantekostuomioistuin, niin me olemme hyvin tarkkaan seuranneet sen kehitystä ja mielenkiinnolla nyt kuulemme teitä, herra Hauet ensin. The photographs, I believe, are going to be shown as I speak, uh, which means you won't be listening to a word. Niin, kun me näytän valokuvia, niin te ette varmaankaan yhtään kuuntele sitä, minä kerron. Tässä ei ole nyt minkäänlaisia lomakuvia, vaan hyvin, koska ne ovat sellaiset, että ruokaan ei antaisi niitä näyttää. Tässä ovat nyt parlamentaarikot ja tässähän meillä on kertomus tästä yhteistyöstä olemassa, jota siellä me teimme. Haluaisin kiittää valtuuskuntaa ja sitä, siitä, että meillä oli mahdollisuus käydä te- tarkastelemassa tilannetta ja kertoa, kertoa mitä, mitä tapahtuu. Tämä oli erittäin onnistunut missio Ja tämä oli ensimmäinen tarkastusmatka siihen, mitä kansainvälinen rikostuomioistuin e, on, istumista on tehty. Barbara oli tässä mukana. Tässä oli meidän valtuuskuntamme ja täällä on hyvin monia e, valtuutettuja, jotka olivat hyvin e, osallistumishaluisia tähän yhteiseen hankkeeseen ja, ja, ja jakamaan vaikeuksia. Rafael ja Ellen ovat tässä kuvassa. Ja hänet, hän on siirtynyt kauppa-asioiden valiokuntaan ja minä en ole sitä mieltä. En ollut aivan sama mieltä tästä siirrosta. No Rafael sitten kehitysvaliokunnasta. Ja jos joskus on mahdollisuus minun mennä tähän valiokuntaan, niin, niin siis jos hän olisi joskus tulossa tähän meidän alivaliokuntaan, niin minä voimakkaasti sitä kannattaisin. Neuvoston sihteeristö ja me halusimme näkyvyyttä, me halusimme edustu- edustuksellisuutta ja neuvoston sihteeristöllä tässä tuli vähän vaikeuksia, koska tämä meidän piti neuvotella sekä komission että Espanjan puheenjohtajamaana senkin kanssa. Tässä oli hyvin paljon sitoutumista ja kärsivällisyyttä kollegoilla ja minä haluaisin kiittää Eh, heitä nyt sitten siitä. No mitä tarkistuskonferenssiin tulee, kymmenen vuotta Roomasta eh, ja päätöksistä ja nyt eh, oli ensimmäinen kerta, kun me voimme, saatoimme katsoa, mitä on tapahtunut ihmisoikeuksien kohdalla. Monet sanovat, kun me keskustelimme asioista Ja kun me parlamenttina valmistelimme päätöslauselmaa, niin monet olimme hyvin iloisia siitä, että hyvin nopeasti ratifiointi tapahtui. ehkä jossakin muualla ollaan oltu huolissaan siitä, että hyvin vähän kanteita on nostettu, mutta itse tuomioistuimen sisällä ollaan oltu sitä mieltä, että täällä on sellaisia prosesseja käynnissä, joissa tuloksiakin on myös syntynyt. Tämä oli todellakin eräs konferenssin aiheista. Kaikki nämä vireillä olevat oikeustapaukset, ovat afrikkalaisia. Hyvin paljon konferenssissa tästä itsestään, tästä asiasta keskusteltiin. Sotarikokset, ihmiskuntaa vastaan tehdyt rikokset. Ja minä uskon, että konferenssi oli erittäin hyvin hyväksytty, mikä on sinänsä positiivinen asia. Tuomioistuin toimii eivätkä kaikki maat kuitenkaan ole vielä sen jäseniä, mutta hyvin monia tärkeitä maita on kuitenkin mukana. Meidän täytyy varmistaa se, että tämä toiminta laajenee. Tässä kertomuksessa on monenlaisia yksityiskohtia. Minä en aio niihin itse puuttua. Mutta aivan lyhyesti. Seitsemän vuoden poikkeusta on ehdotettu eräs meidän jäsenvaltioistamme e, on käyttänyt e, tätä e, Kolumbian toinen maa, joka on tätä seitsemän, seitsemän vuoden lykkäystä. Ja tällainen poikkeuslauseke oli tarkoitus konferenssissa poistaa, mutta näin ei kuitenkaan käynyt ja olen siitä hyvin pahoillani. Me olimme Euroopan unionissa sitä mieltä, että Tämä ei ole hyvä, jos tällaista poikkeusta yksi meidän omista jäsenmaistamme haluaa. Ja toinen ja ehkä suurin asia konferenssissa oli se, että aggressio otettiin rikosnimikkeen mukaan. Se, että miten näin arki päiväisesti puhutaan konflikteista, ovatko ne laillisia konflikteja vai eivät. Tämä ensimmäinen tarkistuskonferenssi oli tarkoitus, siinä oli tarkoitus tutkia operatiivisuutta ja minkälainen sitten laillisuus on. Sitten mietittiin sitä tapaa, jolla oikeuskäytäntöä voitaisiin tuomioistuimessa käyttää. Ranska ja Britannia, jotka ovat turvallisuusneuvoston jäseniä YKssa. Ja niillä on veto-oikeus. Ja muut maat sitten sanoivat, että tässä tapahtuu e, tietyn tyyppistä politisointia ja että syytteitä nostetaan muin perustein. Tämä herätti keskustelua ja taktisesti Sellaiset organisaatiot, kuten Amnesty, ovat tällaisesta keskustelleet. Ja ehkä se, että jos asiat tulevat hallituksilta, niin ehkä tämä olisi tapa päästä eteenpäin. Meidän täytyy kuitenkin tunnustaa, että jollakin tavalla täytyy tasapainoa lisätä. Me saimme määritelmän lopuksi erittäin monimutkainen muoto. Ja miten sitten oikeutta käytetään, se on täällä raportissa mukana, enkä aio mennä siihen tarkemmin. Mikä on sitten tasapainotilanne? Haluaisin vain sanoa, että kaikki tämä on kertomuksessa, josta olemme siis päässeet sopimukseen. Belgia sanoi, että olemassa olevat oikeusistuimet ja käytössä olevat aseet, niin jos keinot ja jos käytetään kemiallisia aseita tai kumiluoteja tai muita esimerkkejä, Jos tällaisia keinoja käytetään kansainvälisissä konflikteissa samalla tavalla kuin sisäisissä, niin ja Belgia halusi tällaisen muutoksen tänne. Tällaiset aseet on kiellettävä yhtä lailla kuin, kuin muut. Tässä siis tulokset, mitä näihin muutoksiin tulee. YKssa valmistelutyö johti siihen, että he kuitenkin olivat mukana ja hyvin korkean tason keskustelua käytiin tässä konferenssissa. No mitä sitten meidän valtuuskuntamme sai aikaiseksi? Osallistuimme paneeleihin. Eräs käsitteli uhrien asemaa, Minun esityksessäni oli erityisesti naiset, jotka ovat joutuneet seksuaalirikosten uhriksi. Me haluaisimme mennä eteenpäin näissä asioissa. Ja sitten oli myöskin puhetta siitä, että vahvistetaan rahastoissa uhrien eh, korvauksia voidaan maksaa. Sitten rauha ja oikeus täytyy päästä siihen, että mailla on todellakin halu ottaa kiinni ja viedä, viedä ihmiset oikeuden eteen. Barbara puhui paneelissa tästä täydentävyydestä Se, mihin hän erityisesti kiinnitti huomiota, on, että Euroopan ainoa maa, joka voi tällaisen konferenssin asioita laajalti edistää. Valtuuskuntana emme vaikuttaneet pelkästään kon- konferenssiin, vaan kaikessa muussakin olimme mukana. Me olimme tiedotustilaisuudessa – jossa me saimme parlamentin kannan voimakkaasti tuotua esiin. Pyöreän pöydän keskustelu, jonka järjestimme, siinä oli muun muassa Serbia ja näin aikaisempi Jugoslavian alue oli mukana – Ja mitä tähän kansainväliseen rikostuomioistuimeen tulee, niin asiantuntemus on tärkeä. Erittäin vaikeita laillisuuteen liittyviä asioita tähän liittyy. Mutta tuntuu siltä, että on typerää, että kaikki tämä tieto on olemassa ja sitä ei kuitenkaan voida käyttää hyväksi. Me keskustelimme serbialaisten kanssa ja myöskin yhdysvaltalaisten kanssa, mihin, mihin tämä nyt johtaa. Me varmaan palaamme näihin asioihin. Joka tapauksessa keskustelut yhdysvaltalaisten kanssa olivat hyvin innostavia. Tässä oli kuva siitä, mitä parlamentin ryhmien kanssa on keskusteltu joka tapauksessa e, erittäin hyvää yhteistyötä eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa teimme. Sitten meidän täytyy vielä jatkaa keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. No en nyt mitenkään käy Ranskan kimppuun, mutta Ranska oli tässä esti päätöslauselman syntymisen ja meiltä tuli vain julkilausuma. Minä ehdotin, eh, sit, siis me kävimme tällaiseen kirjoituskeskuksessa eh, vierailulla ja sitten me palasimme takaisin ja mietimme, että mitä hän mahtaa sitten kentällä tapahtua tämän konferenssin ansiosta ihmisoikeusten oikeuksien sektorilla. Uganda oli kiireellisesti hyväksynyt ähm, lain, jossa se noudattaa icc sääntöjä ja nyt se tuli konferenssin saadakseen Eh, poliittisen hyväksynnän, mutta kukaan ei koskaan tätä lakia missään nähnyt, eikä kukaan eh, tiennyt, missä mennään. Minun mielestäni oli hyvä pitää konferenssi Afrikassa. Ja oikea paikka esittää näitä kysymyksiä oli siellä. Minä en mitenkään halua, halua kritisoida Espanjaa tai neuvoston sihteeristöä, mutta selvästikin tässä on selvästi syntymässä ongelmia sen suhteen, mitä parlamentti tekee ja mitä Lissabonin sopimuksen mukaan voidaan tehdä. Sihteeristö kertoi, että jonkinlaisia neuvotteluja on äh, käyty, mutta me emme voineet täysin osallistua konferenssiin. Eihän sillä nyt sitten käytännössä paljon eroa ollut. Mutta me olemme joko Euroopan unionin osapuolia tai sitten me emme ole. Me emme saaneet osallistua kaikkiin keskusteluihin jäsenvaltioiden välillä. Minä olen ollut myös Genevessä ja olen välillä ollut hämmästynyt niin odotuttivat meitä kymmenen minuuttia. Ja monet jäsenvaltiotkin menivät jo pois paikalta ennen kuin tämä tapahtui. Jos me neuvostelemme parlamentin puolesta ja kerromme näkemyksistä, niin, niin en, en periaatteessa halua eh, valittaa siitä, mitä, mitä tapahtui. Haluaisin vain jotain rakentavaa tulevaisuudelle tässä todeta. Jos teille sopii puheenjohtaja, että me voisimme pitää vielä ylimääräisen kokouksen valtuuskunnan puitteissa, jotta voisimme miettiä, mitä jatkossa teemme. Kiitoksia Rahauit tästä selonteosta. Se osoittaa, että meillä oli hyvin voimakasta asiaa sitoutunut valtuuskunta sitten tapaamisesta kansalaisjärjestö Koalitio kanssa, jos esitätte tätä, että lähitulevaisuudessa näin teemme, niin hyvä, tehkäämme näin, katsotaan mitä löytyy. Sitten parlamentin osallistumisesta, niin läpinäkyvyyden nimissä sanottakoon, että näin valtion esitykseen teidän osuudestanne ehkä jatkossa meidän täytyy toimielinten kautta mutta vielä parantaa meidän osallistumisestamme näihin valtuuskuntien, kun on kyse neuvotteluista kansallisista järjestöistä. Mielestäni tämä on tärkeää siellä parlamentissa todellakin institutionaalisella tasolla. Ehkä Rova Lohville, Rova Komes haluavat vielä täydentää selontekoa. Mutta sanoisin kuitenkin, että yksi puhujistamme Tunisia kohdassa joutui lähtemään aika läpi. Ja katson tässä kelloa myös Jukkasen. Periaatteessa kyllä aika on yllin kyllin, että voimme kyllä keskeyttää keskustelun ja sitten mennään seuraavaan kohtaan tällä välin. Rova Lohviler. Thank you. I think, um, Richard... Kiitoksia. Richard Howitt mielestäni raportoi oikein hyvin, joten voin keskittyä vain joihinkin asioihin. Haluaisin myös kiittää kollegoita parlamentista sitä, että auttavat siinä, että pystyn siellä työskentelemään, joka pystyy minulle. Oli ensimmäinen kerta valtuuskunnan matkassa ja mielestäni oli kovin hyödyllistä, että pystyin tapaamaan ihmisiä, kuten Okampo ja muut, jotta pystyi kuulemaan ei pelkästään virallisissa kokouksissa, vaan että mitä siellä ajatellaan, että mitä ongelmat ovat. Tietysti tuloksista olen sitä mieltä, kuten Richard, että valitettavasti ei ollut menestystä siinä, että siis nämä poikkeukset kun ovat, ovat otettu takaisin. Me eurooppalaiset vaadimme muilta valtioilta, että he noudattavat lakia. Silloin se tarkoittaa, että kaikki ovat tasaveroisia. Jokaisen valtion pitäisi olla tasaveroinen lain edessä. Ja nyt, kun näitä poikkeuksia jatketaan, ja kun on vielä sekin tulos, että poikkeukset äh, tulevat äh, aggressiosotaan, niin on vaara, siinä, että tulee ikään kuin kahden luokan järjestelmä. Tämä on ihan täysin sitä vastaan, mitä kansainvälinen edustaa. Tietysti se on vaikeaa, että ne, joilla on valta, että he valtaansa rajoittavat. Mutta nyt he oikeastaan sanovat, että, että hallitusten ja muisten täytyy olla kansainvälirikos tuomioistuimen alla, ja tässä epäonnistutaan. Monet sitten viittaavat tähän, ja silloin saadaan paljon poikkeuksia. Libyan-neuvottelujen seurannasta eilen kuulin, että Libyan, Libyan hallitus sanoo, että he näkevät tämän tällaisen tabun siinä, että heitä edes pyydetään ratifioimaan kansainvälinen rikostuomioistuin. Mutta sitten EU esitti neuvottelut kuitenkin menestyksenä, että löydettiin sellainen muoto, että ainakin he hyväksyvät sen, että ei pitäisi olla täydellistä rankaisematta, mutta, mutta ei pitäisi olla poikkeuksia. Jos aloitetaan poikkeuksilla, niin sitten perustavanlaatuiset perusteet tästä tuomistumelta katoavat. Me parlamentaarikkoina meidän täytyy keskustella asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa. Euroopassa siis Ranska ja UK eikä oma maani hallitukseni tarpeeksi selkeästi ilmaista kantansa, joka kotona otettiin. Tästä täytyy päästä yli. Ja tämä menestys oli hyvä siinä, että tietyt aselajit on lisätty siihen, että ei pitäisi niitä käyttää kansainvälisissä konflikteissa, mutta ei myöskään sisäisissä konflikteissa. Nyt, kun on aggressiiviselle määritelmä, ja on hyvä, että turvallisuusneuvosto, on, turvallisuusneuvosto voi välittää juttuja. Rikostuomioistuimen myös pääsyyttäjä voi aloittaa yksinään tutkimukset. Se on positiivista. On siis se tilanne, että turvallisuusneuvoston jäsenet ovat niitä hallituksia, joilla on paljon potentiaalia käydä sotaa kaikenlaisia sotia maailmassa. Ja erityisesti he voivat estää sen, että niitä vastaan kohdistuneet jutut tulevat sinne. Joten se ei ole kovin hyvää edistystä. Monissa asioissa siis ei onnistuttu, mutta silti sitä enemmän meidän täytyy tehdä parlamentissa työtä antaaksemme tukemme kansainvälisille rikostuomioistuimille, että se olisi korkealla agendalla. Pitää tukea komission työtä tässä, kun vaaditaan jäsenvaltiota ratifioimaan, että ei sallita poikkeuksia. Ja se, mitä myös kuultiin tässä tarkastelukeskustelussa, että EU voisi tehdä enemmän, jotta kansallisella tasolla voitaisiin vahvistaa asioita, esimerkiksi oikeusjärjestystä vahvennetaan hyvin tavanomaisia asioita, kuten vankiloiden rakentaminen standardia noudattaen, koska oli selkeä Afrikan alueella, että joskus epäiltyjä pidätetään, mutta ei ole vankiloita, jossa heitä pidettäisiin. Pahoittelen myös sitä, että ei ollut korkean, paljonkaan korkean tason edustajien hallituksista eikä myöskään komissiosta. Ja tämä heijastaa myös sitä, että, että kansainvälinen ei tullut sinne kovin suuressa määrin Täytyy symboleja ja viestiä välittää siitä, että tämä on kansainvälisesti tärkeä konferenssi, mutta siinä emme onnistuneet. Kuten Richard Howard sanoi, Yhdysvallat tietysti kan, muutti kantaansa. He osallistuvat toistoon ovat hyvin näkyviä esimerkiksi Kongon tasavallan tilanteesta. Siellä on paljon kansallisia tutkimuksia, Heillä ei selkeästi ollut tällaista aggressiivisesta lähestymistapaa kuin edellisellä hallituksella hallinnolla, mutta kaikki vie aikansa. Mutta tällaisessa raskaissa sotarikoksissa pitäisi jatkaa Yhdysvaltojen lobbaamista, jotta, pää, jotta se nopeammin pääsisi ratifioimaan perussäännön. Ja valitettavasti kun se ei ole jäsen, niin heidän vaikutuksensa tähän kahden luokan tulokseen aggressiosodassa, niin se oli hyvin negatiivinen vaikutus. Siinä olet hyvin aktiivisia loppaamaan siinä. Parlamentista ehkä sitten meidän pitäisi alkaa työ tällaisen interryhmän perustamisesta, joka tekisi työtä kansainvälisen rikostumistumien osalta. Raporttiluonnoksesta en ole niin hyvin tunne näitä sääntöjä, Voiko sitä kommentoida vai myöhemmin vai nyt? Okay, then I Jälkikäteen. Uh, Sitten minun täytyy lisätä vain pienempiä asioita. Kiitoksia jälleen. No itse asiassa en tiedä, voisiko kysyä, täytyykö valmistella päätöslauselma parlamentilta tuloksista vai riittääkö se, että meillä on sitoumuksemme? En usko, että sellaista on kaavailtu. Mutta totta kai mahdollisuus on olemassa mutta käsittääkseni aika paljon on paineita heinäkuun esityslistan osalta jo nyt. Richard ehkä katsotaan. Niin, on, selvä. Nyt kiittäisin Lochbieleriä tästä kattavasta selonteosta ja Anna Gomeskin varmasti kertoo. Anteeksi nyt ensin, etten voinut aikaisemmin tulla keskustelemaan. Olit sinä ajoissa keskustelemassa muista Kovasti kiitoksia Richardille kattavasta selonteosta ja hänen hyvin kyvykkäästä ja luovasta tavasta johtavautuskuntaa. Sanoisin, että minä uskon, että suurin pettymys tuloksissa oli se, että 1, 2, 4 artikla meni nurin ja se johtuu yhden jäsenvaltion toimista. Minun mielestäni se kyllä nyt edellyttää toimia. Esittäisinkin, että ainakin te alivaliokunnan puheenjohtajana kirjoittaisitte Ranskan ulkoiseministerille, kysyisitte syytä. Sillä on pitkän aikavälin vaikutuksia. Ja sitten, jos päätöslausuma tulee KRTstä, niin viitataan sitten siihen, että Ranska luopui vastalauseestaan. En nyt ihan niin tyytymätön ollut hyökkäysuran tuloksiin siitä syystä, että löydetty ratkaisu halusi tilanteen, jossa päästään tietyn suorattimen läpi päätöksenteossa – mutta todennäköistä taktisista syistä minä uskon, että USA tulee ylipäätään KRT, niin se on äärimmäisen tärkeä. En tiedä, päästäkö niin pitkälle. Ei se nyt ole pelkästään kyse Obamasta, vaan kongressistakin. Ja siellä on tiukempaa vastarintaa kuin koskaan aikaisemmin. Mutta kun jos hyökkäyssota olisi ollut toisella tavalla mukana, se olisi ollut vielä hankalampaa niin, että USA olisi ajatellutkaan liittymistä. Sikäli en pitäisi tätä nyt kaikkein suurimpana takaiskuna. Lisäisin kuitenkin sen verran, että oli kovin kiintoisaa huomata Brasilian olevan niin aktiivinen, kun se pyrki neuvottelemaan ratkaisukeinoista päästä tästä tilanteesta. Se puhuu paljon siitä, minkälaisia muutoksia tapahtuu maailmalla. Se, että Brasilia on tälläkin alla saralla mielenkiintoinen, aktiivinen on mielenkiintoista. Minäkin olin mukana siellä kor, kor, korkea tas, korkealla tasolla. Lounastimme hänen kanssaan. Ja todellakin, kuten Barbara sanoi, meidän pitäisi kyllä jatkossakin painostaa USA, mutta ei kannata suuria harhakuvitelmia siinä elätellä. Richard kanssa samaa mieltä siitä, oli hyvin tärkeää järjestää se Afrikassa huolimatta kaikesta logistiikka sun muista ongelmista johtuen, koska sillä oli symbolista arvoa, että se oli Afrikassa, kun siellä käydään taistoa tuomioistuimesta. Noin 30 tuomioistuinta on allekirjoittanut sen ratifioinnin, mutta siellä moni kyseli, mikä on YK pääsihteeristön toiminta, se, että arvahdus poistettaisiin rauhanprosesseissa Rooman peruskirjan ratifioinnin myötä. Moni afrikkalainen maa sitä, siitä kyseli, kun puhutaan oikeudesta ja rauhasta. No ehkä voitaisiin odotella muutama vuosi ennen kuin syytetoimia ryhdytään, tai parempi, ettei nyt Bashirin kaltaisia tyyppejä ruveta pidättelemään, koska se murentaa rauhanprosessia ja niin päin pois. Onneksi saimme hyvää valmennusta Zumalta, Etelä-Afrikan presidentiltä, koska hän oli kutsunut Basirinkin jalkapallon kisoihin, mutta varoitti, että jos tulet, niin kyllä sinut pidätettäisiinkin. Me tätä lainasimme myös paneelissa niille, kun vastaan puhusivat. Mielestäni saatiin reaktioitakin. Senavres nyt ei ole sellainen tapaus, joka tulisikaan tuomistuimeen, mutta kuitenkin siellä viitattiin tähän täydentävyyteen, kansallisten tuomioistuimien kanssa. Silloin kun kansantuomioistuimet vaan ei saa aika tuloksia, nimittäin niin silloin kun tehdään päätöksiä, sen Abren kohdalla näin on tehty. Afrikan unioni on päättänyt nostaa syytteen Senegalissa, jossa hän on, mutta siellä ei tehdä mitään. Ja siinä tavallaan meitä EUta käytetään verukkeena, koska me emme tue sillä tavalla, kun haluttaisiin, että oikeudenkäynti voitaisiin järjestää. Viittasin tähän ja se todellakin Senegalin ja Afrikan unia ärsytti aika lailla, mutta hyvä kuitenkin, että se tuli esille. Muuten sanoisin, että yhä enemmän meidän toimemme, olen samaa mieltä Barbaran kanssa, pitäisi olla näkyvämpiä jatkossa KRTn ystävien kanssa, että Olkampo on hyvin avoin tälle. Uh, but uh, part of our strategy... Osa meidän strategiastamme kyllä edellyttää sitä, että toimimme eri yhteisöissä eri tavoin, myös esimerkiksi kehityspolitiikassa, että saadaan ihmiset, jotka on joutuneet syytteeseen, että ne luovutetaan. Bashir on tärkeimpiä. Kongossa on tyyppejä, Ugandassakin on myös puheenjohtajavaltio, no kyllä. New Yorkin tyypeillä on kyllä vielä pitkä matka edessä. Että on olemassa sellainen asia kuin Lissabonin sopimus, joka antaa pikkusen enemmän valtaa parlamentille. Mutta olen Barbara kanssa samaa mieltä, että meidän puolelta ei ollut mitään korkea edustusta jäsenvaltiosta tai komissiosta. Ehkä voisivat selittää, että eivät edes tienneet, että me olimme olemassa. Olisiko meitä edes käyttää paremmin. Yeah, thank you very... Kiitoksia kovasti, Anna. Me jatkamme selonteon pohjalta. Ehkä sitä voidaan vähän viritellä vielä, jos tarvetta on. Nyt voidaan sopia kuitenkin, että järjestämme vielä tapaamisen koalition kanssa, joka KRTn tiimoilta tekee työtä. Sitten voidaan keskustella Lochbihlerin esityksestä. Se on ollut esillä aika pitkään, ei välttämättä parlamentissa, nimittäin, että olisi jonkinlainen tukiryhmä, interryhmä, miksi sitä sitten kutsutaankin. Ehkä palataan tähän lomien jälkeen. Richard. Um, uh, Ainoa asia, jota Ajattelin sihteeristötyössä, että voisiko delegaation puolesta puhua kaksi minuuttia täysistunnossa. Näin usein käy, kun parlamentin valtuuskunta tulee kansainvälisestä konferenssista takaisin. Se varmaan riippuu siitä, kuka on kyseessä, mutta ehkä voisi tämän tutkia ja se olisi sitten mahdollisuus saada heinäkuun täysistuntoon, ettei siinä ole liikaa aikaa. Ja sitten toiseksi voisiko toivottaa tervetulleeksi kaksi burmalaista etnisistä, jotka tekevät eh, purmasvakausleireillä työtä. He tuolla lehterillä istuvat ja olisi kiva, jos panna merkille heidän läsnäolonsa. Lämpimästi tervetulleita. Now, uh, with this I think we can... No niin, näin voimme jättää valtuuskunnan Tietysti Meillä on ylimääräinen kohta, nimittäin Tunisiasta. Tunisiasta kiireellisenä asiana me sovimme, että lyhyesti keskustelemme asiasta. Se liittyy lakiesitykseen Tunisiassa. Se on yllättänyt kaikki siellä. Lakiesitys noin kuukausi sitten esitetty todennäköisesti. Jos joku tunnelisen on ulkomaisten järjestön kanssa tekemisissä välisesti tai suoraan, niin se olisi rikos, jos siis tarkoituksena on mukaan loukata elintärkeitä intressejä, varsinkin taloudellista intressiä. Ja sitten esityksen mukaan olisi rikos, se olisi ikään kuin maanpetos, sitten jopa viisi vuotta vankeutta siitä voisi olla rauhan aikana, jopa 12 vuotta puolestaan sotaan aikana. No niin. Täällä ovat nyt läsnä puhumassa tästä. Tervetuloa muuten herra John Rosenstall. Hän edustaa Penn Internationalia. Hän on tämän arvostetun järjestön puheenjohtaja. Kaikki tietävät hyvin tämän järjestön kulttuurin ja kirjallisuuden parista. Rohana Sokka ja Okay, sorry. Ai anteeksi. Seuraavaksi puhuu Sian Bensendrine. Hän on Tunisian penjärjestön pääsihteeri. Olen iloinen, että meillä on täällä kaksi parlamentin jäsentä Tunisiasta. Emma Ben Arab. Hän on huoneesta rouva Mentarta Tabei. ilmeisesti ylähuoneen edustaja. Hekin voivat puhua. Now, uh, Mr. Ralston, Ralston, Herra Ralston, please explain the situation and your reactions. Kertokaapa tilanteesta reagoista. Uh, on vous remercie de nous avoir reçu ici. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia, että olemme saaneet tulla tänne. Pari sanaa tästä PEN kansainvälinen internationalista on kysymyksessä sananvapautta edistävä järjestö. 144 keskusta kymmenissä maissa tämä on tunnettu, siis kirjailijat, jotka ovat tunnettuja tai tuntemattomia. Meillä on Nobel-palkinnon saajista toimittajiin asti jäseniä pienissäkin yksiköissä. Ja meillä on noin 000 tapausta käsittelyssä ollut kirjailijat on joko tapettu tai vangittu. Tunisia kanssa olemme hyvin pitkään tehneet työtä ja tilanne on pahentunut siellä vuosien varrella. Me olemme yrittäneet keskustelta valtuuskuntien kanssa. Siellä on hyvin huonosti ihmisiä kohdeltu ja olemme yrittäneet eh, parantaa tilanta. Meillä on seurantaryhmä, jossa on 20 järjestöä, kuten mekin, ja tässä yritetään tilannetta parantaa. Tunisian penin eh, eh, johtaja pääsihteeri on ollut maanpaossa, joten tässä on tilanne kuvattuna, minkälaisen tilanteen kanssa olemme edessä. Tunisia on tällä hetkellä tilanteessa, että se yrittää saada parempaa statusta EUn e kanssa syntymään, siis talouden sektorilla. 15.6 uudistettiin rikoslakia. Ja tämä laki on sellainen, joka estää Tunisian kansalaisia pitämästä yhteyksiä vieraisiin hallituksiin tai järjestöihin, kuten esimerkiksi Euroopan parlamentti tai EU. Ja jo, jos tätä kritisoidaan, jos kritisoidaan esimerkiksi talouspolitiikkaa, niin he, he saavat 5-12 vuotta eh, rangaistusta, vapausrangaistusta. Mutta asia on, on juuri niin, että siis sekä laki että oikeusministeri, joka selitti lain sisältöä, niin he ovat eh, eri, siis ovat linkittäneet tämän keskustelun nimenomaan suhteisiin EUn kanssa. Siis me emme ole tätä tehneet. Eh, Ajattelin antaa teille joitakin tietoja tässä pikaisesti. Kun katsotaan, kuinka tärkeää talouden turvallisuus on siinä, että e, vakautetaan isänmaan haavoittumattomuus ja huolehditaan elintärkeistä inter- intresseistä. Niin, Täytyy miettiä aina, ettei, ettei taloudellinen turvallisuus vaurioidu sitten englanniksi. Tämä tarkistus on sellainen, että se, tässä siis puhutaan kansainvälisistä instituutioista ja järjestöistä, etteivät ne vain vahingoita Tunisian elintärkeitä intressejä. Sitten viimeinen sitaatti ministeriltä. Laki on säädetty siksi, että voidaan rajoittaa Tunisian etujen vahingoittamista, mikä estäisi siis statuksen vahvistumista EUn suuntaan. Eli aivan selkeästi tässä nyt on linkki tähän Eurooppa-statukseen. Parlamentin kanssa keskusteluissa oli hyvin kiinnostavaa se, että toimittajat, jotka he edustavat hallitusta, he tulivat selittämään hallituksen asennetta meille. Ja heidän perustelunsa olivat kiinnostavia. Tässä oli kysymyksessä heidän mukaansa vain tavallinen laki, joka on kaikissa maissa, jopa Sveitsissä ja, ja muualla. Eli kansalaiset lähetetään vankilaan talouspolitiikan kritiikistä mehän äh, tätä vähän siis ihmettelimme ja tajusimme sitten, että he tahallisesti yrittävät äh, sekoittaa toisiinsa lait, äh, jotka toisaalta liittyvät teollisuusvakoiluun ja e, sitten tämä kritisointi, hallituksen arvostelulaki, nämä he halusivat sekoittaa keskenään. Meidän mielestämme tämä on aivan muodollinen haaste Euroopan unionille ja näille parlamentaarisille periaatteille, joita me noudatamme eurooppalaisten, kohti eurooppalaisten oikeuksia pitää mielipiteitä. Kun Tunisia on Euroopan kanssa tekemisissä, niin miten siis heidän oikeutensa on heidän mukaansa rangaista ihmisiä. He väittävät siis, että keskustelut EUn kanssa voivat toteutua hyvin vain, jos kriittiset äänet laitetaan vankilaan. Jos näissä olosuhteissa, jos Tuniselle annetaan etuja, niin silloinhan tässä syntyy ikään kuin rikoskumppanuus ja silloin ikään kuin hyväksytään heidän lakinsa olisi hyvin järkevää ja tarpeellista EUn kannalta, jos nyt neuvottelut keskeytettäisiin Tunisian kanssa niin pitkäksi aikaa, että tämä laki saadaan pois voimasta. Kiitoksia kovasti tästä mielenkiintoisesta lausunnosta, herra Roston Soul. Ennen kuin kommentoin, oli hyvä, että Rova Benzeri D saa puheenvuoron. Merci, madame. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Sitten viime lokakuun 2009, kun presidentti Ben Ali tuli valtaan jo viidennen kerran peräkkäin, niin ihmisoikeustilanne on huonontunut erityisen paljon. Ei pelkästään ajatellen ihmisoikeus oikeuksien puolustajia. Minä julkista tilaa ei e- enää ole, vaan yksityinen tilakin on otettu jo. Minun ympärillä on kymmeniä poliisia usein, enkä saa edes ystävinä mennä tapaamaan heidän luokseen. Kuka ei voi tulla minun luokseni puolestaan. Siksi kaikki ihmisoikeuspuolustajat saavat oikeuden yksityisen komissaarin, joka hänen kanssaan liikkuu ja kieltää kaiken liikkumisen itse asiassa. Viime huhtikuussa menemme Madridiin, muutama kansalaisjärjestö Tunisista, Tunisiasta meni sinne esittämään vetoomuksen puheenjohtajavaltio Espanjalle. Vastaus oli välitön. Viralliset lehdet, epävirallisetkin, hyökkäsivät meitä vastaan. Me olemme muka Israelin agentteja, pettureita, ja minä olen prostituoitu heidän mukaansa. Joka päivä artikkeleita on tämän, tämän tyyppisiä meistä. Emme ole pelkästään pettureita, koska teemme loppaustyötämme, vaan siitä sen lisäksi jopa uhataan, että meitä viedään kansallisuus tai panna vankilaan, koska teemme työtämme. Kiitos. Thank you very much for this uh, striking. Kiitoksia tästä henkilökohtaisten kokemusten kertomisesta myös. Nyt pyytäisin, että tunisialaiset vieraamme, jotka ovat täällä läsnä, voisivat puhua. Kumpi teistä haluaisi? Olkaa hyvä. Voisitteko esittäytyä myös? Olkaa hyvä, Ruva. Thank you, Madam Chair. Um, em... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen parlamentin jäsen. Haluaisin muutaman minuutin selvittää muutaman asian, jotka koskevat tätä lakiehdotusta, joka hyväksyttiin muutama päivä sitten Tunisian parlamentissa ja jota ei ole vielä allekirjoitettu lakina. Tämä koskee artiklaa 62b Tunisian rikoslaissa, joka koskee hyökkäämistä Tunisian äh, intressiä vastaan, liittyvät erityisesti taloudelliseen turvallisuuteen Yritän tässä vasta kolmeen kysymykseen. Ensimmäinen on se, että miksi nyt? Miksi tämä laki on esitelty juuri tänä aikana? Tällaisen vakavan talouskriisin aikana, kun on selkeä tendenssi siihen, että prioriteetit siirtyvät sotilaallisesta taloudellisiin asioihin. Ja aikana, jolloin maata kohtaa jatkuva kampanja sen olennaisia intressejä vastaan joidenkin ihmisten taholta, jotka vaativat esimerkiksi sitä, että poikotoitaisiin Tunisian matkailua, jonka toimet ovat ainakin 5,4 prosenttia Tunisian bruttokansantuotteesta ja joka on työllisyyden lähde tuhansille nuorille ihmisille Tunisiassa. Tämä kaikki huomioon ottaen tulee tarpeelliseksi suojella maata, suojella maan olennaisia intressejä niin, että otetaan käyttöön säännöksiä, jotka tällaisen käytöksen kriminalisoivat. Kysymys kaksi. Onko tämä tun- uutuus Tunisiassa tai Onko se luonteenomaista Tunisia, Tunisialle? Monilla mailla on tällaisia samanlaisia, uh, samanlaisia uhkisia. Ne ottavat myöskin käyttöön säännöksiä. Ovat ottaneet, tehneet niin monia vuosia aiemmin kuin me, joissa määritellään kansakunnan säilyvyys koskien taloutta, diplomatiaa, sotilaallisia asioita. Yksi esimerkki on Sveitsi ja siteeran artikla 6 22 rikoslaissa kriminalisoi kaikki henkilöt, jotka ottavat yhteyttä ulkomaisiin osapuoliin levittääkseen väärää tietoa. Toinen esimerkki on Yhdysvallat. Ja tässä palaan niinkin kauas kuin vuoteen 1994, kun presidentin lausunnossa kansallisesta turvallisuusstrategiasta presidentti Clinton kertoi yksityiskohtaisesti, mitä hän odotti Yhdysvaltain taloudellisen intressin ajamisesta. Tässä siteraan jälleen. Vaarat demokratialle ja taloudellisen hyvinvoinnille. Tiedusteluyhteisön täytyy seurata poliittisia, sosiaalisia, sotilaallisia, taloudellisia kehityskulkuja niissä osissa maailmaa, joissa Yhdysvaltain intressit ovat eniten pelissä. Vieläkin Yhdysvallat joka hyväksyi 2001 tämän Patriot Actin melkein ilman keskustelua kongressissa, ja johon kuuluu säännöksiä, jotka tekevät lailliseksi netin seurannan, ja jossa voidaan kaupata sähköpostia niin edelleen. Ja myöskin muut kansakunnat ovat seuranneet perässä. Ja tässä haluaisin mainita Ranskan ja lain, joka on Miralla Syrjällä kotidien ja niin edelleen. Ja turvallisuusstrategiassa taloudessa Page 23, I'd like... Sivu 23. Mielenkiintoista kuulla kaikkia tätä tietoa, mutta voisitteko vastata kysymyksiin ja lausuntoihin, joita meidän kutsuvieraamme ovat esittäneet todellisesta tilanteesta Tunisiassa. Vain totesin sen verran, että mainitsitte pari muutamaa Sveitsin ja Yhdysvaltain nyt puhutaan Tunisiasta, missä maasta kolmesta kansainvälisen penitoiminta vaarassa käsittääkseni varmasti voi sanoa, että ei Sveitsissä eikä USAssa. Voisitteko kommentoida näitä tilanteen osalta sitten jäsenet saavat puhua myös. Say that when I mentioned the... Haluaisin sanoa, että kun mainitsin nämä maat ja muut maat, niin haluan vain sanoa, että Tunisia ei ole ainoa maa, jossa tällaisia sanktioita käyttöön. Ja vastatakseni, tai yritäkseni kommentoida, mitä täällä sanottiin, tämä nimenomainen laki ja keskustelu laista ei millään tavalla koske tasapainoa vapauden ja turvallisuuden välillä. Ensinnäkin sen vuoksi, että nämä säännökset on otettu käyttöön, jotta voidaan suojella Tunisian yhteiskuntaa. Toiseksi, kun ne pannaan toimeen, niin siinä noudatetaan hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiokunnioitusta kaikkien muidenkin säännösten kohdalla. Ja kolmanneksi säännökset, tämä on hyvin tärkeä. pyrkivät siihen, että kriminalisoidaan ei niitä, jotka hallitusta kritisoivat, ei niitä, jotka vahingoittavat puheen tai toimien kautta Tunisian intressejä, vaan niitä, jotka tahallaan ottavat yhteyttä ulkomaisiin osapuoliin äh, aiheuttaakseen ongelmia haittaa. Eli ei ole minkäänlaista yhteyttä puhevapauden ja tämän tahallisen toiminnan välillä. Ja tässä jollekulle, joka Tunisia ei tunne, kun nämä kaikki asiat kuulee, niin näyttää siltä kuin puhuttaisiin orvelilaisesta yhteiskunnasta. Mutta tässä pyydän, että tutkit asiaa itse. Ja näette tämän suuren edistyksen, jota on saatu aikaan sananvapauden alueella, oliko se sitten kirjallisesta muodosta, audiovisuaalisesta muodosta, sanomalehdistä. Olette puhuneet pidempään kuin kutsuvieraamme. Voisitteko jo päätellä puheenvuoronne? Um, all this uh, being said. Nyt kaikki tämä huomioon ottaen. askeleita tähän suuntaan, kun ihmisoikeuksia parannetaan, niin toi, näitä askeleita otetaan. Ja haluaisin sanoa, tunisialaisten oikeus suojella olennaisia intressejään, niin sitä ei kenenkään pitää äh, takavarikoida. Kumppaneiden, kaikkein vähiten kumppanuus tarkoittaa yhteistyötä, mutta myös sitä, että kunnioitetaan kumppaneiden omia valintoja. Kiitoksia. I would like to open the... No niin, kiitoksia. Sitten sana on vapaa jäsenille. Kaksi puhujaa. Vergia, Kill Nielsen. If we have time, we can include... Jos aikaa on, otetaan vielä Tunisian parlamentista toinenkin jäsen, mutta on tärkeää, että herra Ralston Souls ja Venselina saa myös puheaikaa vielä. Rova Vergia. Kiitoksia Rova puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että näin nopeasti järjestitte tämän tapaamisen, joka mielestäni antaa mahdollisuuden kuulla erilaisia näkemyksiä. Esitän Tunisia viralliselle edustajalle ja varsinkin lähettelä kysymyksen ja vetomuksen uusi lähettiläs ja olisi hyvä saada selvennys kirjallisesti heiltä tiettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin, että he virallisesti toimivat tämän lainotalan hyväksymässä, haluaisin, että täsmällisesti kertoisivat hyökkäyksistä, joita Tunisiassa on tehty, varsinkin kun on kyse matkailun boikottikampanjasta. Olen ollut itse Tunisiassa, olen jo ilmaisuvapauden puolesta taistellut siellä, enkä ole koskaan huomannut minkäänlaista boikottikampanjaa missään ehkä, en ole saanut oikea tietoja. Ja haluaisin täsmällisiä argumentteja myös, kun tällaisia vertailuja tehdään eri maiden lainsäädäntöjen kanssa, mitä minä kuulin. Me tunnemme hyvin nämä lait. Minä olen libevaliokunnassa itsekin. Jos ajatellaan terrorismin torjuntaa ja lainsäädäntöä, niin aina siellä ongelmia on Euroopassakin. Ja me painostamme, jotta kansalaisten etunäkökohdat otettaisiin huomioon näissä lainsäädännössä, myös terrorismin torjunnassa. Mutta en kuullut tässä puhuttavaan terrorin torjunnasta, oli kyse pelkästään ilmaisuvapaudesta. Ne ovat aika vanhoja lakeja, tässä nyt erilaisia asioita rinnastetaan. Haluaisin myös, että Tunisian edustajat tyhjentävästi kertoisivat toteutetusta edistyksestä ilmaisunvapauden saralla Tunisiasta. Mikä tilanne oikeastaan on ihmisoikeusasioissa Tunisiassa? Vertaan tästä näitä kahta puheenvuoroa. Edellinen suurlähettiläs lokakuussa, marraskuussa viime vuonna oli Magret valtuuskunnassa Hän selitti meille, tai oikeastaan hän läksytti meitä ihmisoikeuksien universaaliudesta ja hän selitti meille, että Tunisia on nuori demokratia, mikä aika kiistanalaista, koska Tunisia on kuitenkin ainakin teoriassa on demokratia ja suhteellisen pitkään. Hän selitti, totta kai poliittisia kansalaisoikeuksia ei aivan täysin ole saatu samalle tasolle kuin länsidemokratioissa, mutta kuitenkin yhtä lailla taloudessa tilanne oli erinomainen ja se oli jopa Afrikan maiden kärjessä. Mitä sitten on tapahtunut? Nimittäin Tunisiassa tilanne talouden kohdalta on mennyt huonompaan suuntaan. Ja Tunisia etsi uusia perusteluita selittääkseen tilannettaan. No, nyt meille tulla sanomaan, että ei ole kyse taloudesta, vaan demokraattisen hallituksen vaihdosta. Liikaa on liikaa minun mielestäni. Minä nyt olen huomannut, että todellakin sitten sen jälkeen, kun viidettä kertaa Benali varittiin presidentiksi, niin ihmisoikeustilanne ei ole koskaan mennyt huonompaan jamaan. Muutama esimerkki. Niitä on lukuisia, joita tulee päivittäin Tunisiasta. Jos ajatellaan opiskelijoiden tilanne Tunisiassa, ne jotka ovat vankilassa siitä, että pelkästään ovat uskaltaneet osoittaa mieltään olojaan vastaan, tai että kerrotaan myös liittojen asemasta, tai että kerrotaan myös ihmisoikeuspuolustajien asemasta, että meille selitetään, miksi internettiä estetään systemaattisesti jo kuukausien ajan jopa, kun me emme pysty käyttämään internettiä. Haluaisin, että viranomaiset selkeästi ja täsmällisesti sanovat tämä koska hyvä tietenkin on puheissa tästä puhua. Totta kai tällaisia kampanjoita on, joissa vääristelläänkin asioita, mutta olisi hyvä kirjallisesti tämä kertoa kaikki ne viittauksineen niin, että voidaan selkeästi vastata kysymyksiimme. Ja olen aikaisemminkin esittänyt tämän kysymyksenkin, että mielestäni tässä yhteydessä on skandaalimaista, että Euroopan unioni ryhtyy neuvottelemaan vahvistetusta asemasta. Kiitoksia Rova Très bref, puisque madame... hänen sanomaansa todellakin. Ei voida ajatella, että Tunisian vahvistettua asemaa viedään eteenpäin näissä oloissa. En toista, mitä hän sanoi, mutta jos sopii, ironisoin hiukan sen tilannetta, kun ajatellaan Israelia – Eilen meillä oli täällä kuuleminen erästä laista, jota ollaan valmistelemassa, pidemmälläkin jo ollaan Israelissa. Ja se, sekin puuttuu ilmaisuvapauteen, järjestäytymisvapauteen. On aika huvittavaa, että yhtäkkiä teitä tästä syytetään myös, koska Tunisian Israelin hallitukset valitettavasti ovat aika samankaltaisia – eikä se ainakaan ole lähellä demokratiaa tai ihmisoikeuksien puolustamista, jos ajatellaan samankaltaisuutta. Siksi tämä oli ehkä hyvä mainita. Mielestäni kollegani kysymykset ovat minulle erittäin hyviä. Thank you very... Kiitoksia kovasti, Rova Kiil Nielsen. Pyytäisin, jos Euroopan unionin komissio on seurannut tilanteen, haluatko jotain sanoa tässä kokouksessa? Is there any chance to get a remark? Voimmeko ehkä saada komission puolelta jotain kommenttia tähän? Ei sitä nyt ajateltu alun perin, mutta oletteko valmiita? Olisi kovasti mukavaa. Please, thank you. Olkaa hyvä. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le... Mitä tässä voitaisiin sanoa neuvotteluista, vahvistetusta asemasta? No, tässä vaiheessa voidaan sanoa, että joka tapauksessa komissiossa meille on tullut pyyntö Tunisian hallitukselta, eli sitä tarkastellaan parhaillaan komissiossa, todennäköisesti kuten muissakin menettelyissä, joissa on mukana ollut Marokko, Jordania tai muita alueen kumppaneita, niin mm, siinä sitä tarkastellaan jäsenvaltioiden kesken ja meillä ollaan vielä aloittaneet tätä menettelyä tällä haavaa. Mitä vastausta ei ole meidän puolellamme paitsi sitten 2008 joulukuussa valtio tuolloin antoi julkilausuman ja esitti toiveen, tai ainakin oli valmis tarkastelemaan etelän kumppaneiden pyynti, oli kyse sitten Tunisiasta, Jordaniasta tai muista. Se on oikeastaan vain ainoa. Meillä on pyyntö tullut ja sitä tarkastellaan ja sitten siitä käydään neuvoston instantteissa keskustelua neuvosto sitten tietenkin lopullisen päätöksen siitä, käydäänkö neuvotteluja tarkemmin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Euroopan komissiolle. Rova Vergia pyysi työjärjestöt puheenvuoron. Eh, Anteeksi nyt. Minun mielestäni komission vastaus eh, ei oikein kerro tästä nykytilanteesta. Minulla ei ole tätä asiakirjaa nyt tässä itselläni mutta työryhmä on perustettu, eli meillä ei ole sama tilanne kuin muilla mailla. Ja nyt kun työryhmä on, niin on tarkoitus Euroopan unionin ja Tunisian kesken katsoa, mihin ollaan menossa. Pitää katsoa, mikä mikä, mikä tässä nyt on tilanne ja Tunisiahan on itse itseään onnitellut tästä. No, totta kai meidän täytyy jatkaa keskustelua komission kanssa tämän kokouksen jälkeenkin. Nyt tiedän, että toinen puhujamme, toinen henkilömme Tunisian parlamentista on pyytänyt puheenvuoroa ylähuoneen edustaja kaksi minuuttia, jos haluatte jotain lisätä. Sitten kutsuvierat saavat vuoron. Merci, madame la présidente. Permettez-moi de... Kiitos. Äh, Olen senaattori ja liberaalipuolueen äh, jäsen. Minä haluaisin kertoa joitakin asioita tässä ja korjata eräitä väärinkäsityksiä. Se, että laissa olisi sanktioita kritiikkiin, jota osoitetaan politiikkaan, sehän ei, ei ole totta. Liberaalipuolue Tunisiassa on tehnyt aloitteen, jotta tämä laki, laki syntyisi, jotta voitaisiin sanktiot määrätä eh, monopoleille ja ettei mielipiteen vaihto olisi jonkun vähemmistön käsissä. Täällä on nyt väärin käsitys syntynyt Pinochet ja Chile ja Tunisia, ne eivät ole samanlaisia. Täällä on hyvin tärkeä ero. On aktivisteja, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja sitten on provokaattoreita, jotka toimivat täysin toisella tavalla. Tässä yritetään Tietenkin täällä on jännitteitä ja turvallisuus voimat voivat tietenkin tehdä virheitä, mutta ei meillä ole minkäänlaista tukahduttavaa järjestelmää, joka sokealla tavalla eh, aina kävisi opposition kimppuun. Meillä on ollut eh, nälkälakkoja, jotka, joita on, eh, on vankiloissa tapahtunut niin näillä henkilöillä on, henkilöillä on jatkuvasti ollut ulkomaiseen median yhteyksiä. Ja e, tällä tavalla haluan kertoa, että tilanne ei ole niin huono. Minä äsken tässä kuulin, että uusi demokratia ja siirtymäkausi, no se onnistuu kyllä. Oppositio Tunisiassa, sen täytyy, e, sen täytyy olla rauhanomainen ja pitää katsoa Tunisian tapa, tapahtumaa ja tilannetta hyvin tarkalla silmällä. Meillä on oppositio, joka on jakautunut ja on myös islamistinen osio. Minä johdan puhetta ja minä sanoin, että saatte kaksi minuuttia. Ei tämä ole sensuuria. Teitä ei kutsuttu kokoukseen. Teillä on nyt oikeus puhua kuitenkin, mutta monella puheella on rajoitettu. Jos olette vastannut kysymyksiin, niin aika meni kuitenkin jo yli. Jos pari virkettä vielä, niin olkaa hyvä. Je pense que, uh... Niin, mitä tähän kyseiseen lakiin tulee? 61 a Tunisia sitoutuu senatin ja parlamentin kautta lain lain soveltamiseen. Tässä laissa on nimenomaan kysymys Tunisian elintärkeistä eduista ja on aivan selvää, että, että näin pitää toimia. Very much. Kiitoksia kovasti. Nyt tässä sanoisin, että valitettavasti meidän täytyy keskustella tilanteesta monessakin maassa tässä alivaliokunnassa, jossa suuntaus on sama kansallisen turvallisuuden nimissä – tai että loukataan maan elintärkeitä etuja, niin rikoslakeja rukataan, ne rajavat yhä enemmän ja ennen kaikkea vapautumis, kokoontumisoikeutta, järjestämisvapautta ilmaisuvapautta. On syytä esittää huoli tilanteista, kun on kyse näinkin arvokkaista ja arvotuista järjestöistä. International Pen esimerkiksi. Haluaisin kuulla, miten kutsuvierat kommentoisivat täällä käytyä keskustelua tähän asti. Uh, a couple of very... Pari pikaista kommenttia, rouva puheenjohtaja. Laki on määritellyt elintärkeät edut taloudelliseksi eduksi. He, emme me kuten aikaisemmin selitin, he tätä ajavat takaa. Emme me ole tietoisia minkälaisista kampanjoista boikotoida matkailua. Meillä on kuitenkin parikymmentä kansalaisjärjestöä, jotka ovat Tunisiassa seurantilanteen. Tietääkö meillä minkäänlaista matkailuboikottia? Tämä on vedetty aivan hihasta. Ja se Tämä toistetaan jatkuvasti mukaan sen esittämiseen, että kun keskustellaan talouspolitiikasta, niin se liittyy jotenkin siihen, että vedotaan boikottiin. Kukaan ei täällä peräänkuuluta boikottia, ei minkäänlaista. Yhdysvalloissa, Ranskassa, Sveitsissä ole vankilassa siitä, että talouspolitiikkaa kritisoidaan. Neljänneksi, lakia esittänyt ministeri on itse sanonut, että lain tarkoituksena on estää ihmisiä kritisoimasta Tunisia sen pyrkimyksissä saada vahvempi asema. Emme me sano, vaan hallitus näin sanoo. Kiitoksia kovasti tästä puheenjohtajasta. Olemme todella kiitollisia. Kiitoksia. Herra Rolson So, Rova Venserina. La president. La... Kiitos. Tunisia ei ole Chile, se on DDR ja Stasi. Paljon vertaa vuotaa ja yhteiskunta on kuollut. Minä olin siellä 80 ja silloin oli vapaa lehdistö vielä olemassa. Nyt siellä ei ole yhtä ainutta mediaa, joka olisi vapaa. Me emme ole edistyneet, emmekä meillä ole status quo edes voimassa. Tunisia ei koskaan ole ollut tällaisessa tilanteessa, jossa ei pelkästään rangaista ihmisoikeuspuolustajia, vaan myös heidän perheenjäseniään. Ja kaikki tämä tapahtuu sen tähden, että kriittinen ääni on nostettu. Tietenkin Tunisia on kehittynyt maa ja koulutettu maa, mutta nyt kun on uusi, tämä nykyisen presidentin aikana tämä maa on pelkästään taantunut, kaikenlaiset vapaudet meiltä on viety. Kiitoksia. Thank you very... Kiitoksia kovasti. Toteaisin vielä sen, että Penillä ja kulttuurin, kirjallisuuden parissa toimivilla järjestöillä on tärkeä asema. Meillä on hyvä yhteistyötä kanssanne ja mietimme keinoja, miten EU e voisi tällä alalla toimia ihmisoikeuspuolustajia tukea. Te olette myös suojakaupunkeja kehittäneet. Totta kai ihmisoikeuspuolustajien täytyy ensinnäkin pysyä maassa, että heillä on tilaisuus siihen, mutta jos ei, niin meidän täytyy jotain tehdä, että näitä urheita henkilöitä voidaan auttaa myös EUn suunnalta. Nyt tässä vaiheessa voisin sanoa, että me saamme ihmisoikeustilanteesta Tunisiassa enemmän tietoa lokakuisessa kuulemisessa. Sihteeristö valmistelee tietoja myös, mitä täällä on kuultu kaikkien suulla. Katsotaan sitten, miten voidaan tilanteeseen palata lokakuussa. Totta kai tällä välin poliittiset ryhmät täällä voivat tehdä mitä haluavat, jos haluavat kiireellisen päätöslauselmaesityksen tästä hyvin hätätilanteesta. Katsotaan, jos näin käy. Toivottavasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tästä vaiheessa voimme päättää tämän lisäkohdan. Kiitokset vielä kaikille siitä, että puhuitte. Erityisesti suuret kiitokset Rouva Pensarit teidän uneudestanne, herra Ralston Saul myös. Me päätämme tämän käsittelyn. Pahoittelen. To our planned agenda. Nyt jatkamme suunnitteltuun malliin alueellisten ihmisoikeusvälineiden toimintaa koskevan selvityksen esittelyyn. Ystävämme ovat jo tuntikaupalla istuneet täällä. Toivottavasti kuitenkin tämä kuultu on ollut kiintoisaa teidänkin kannalta. Tämä osoittaa, miten meidän alivalikuntamme toimii aina totta kai keskustelu on jatkuakin. Alueellisiin ihmisoikeusvälineisiin on viitattu jo usein otteeseen täällä. Afrikan unionilla on mekanisminsa sopimus on ehkä meidän kulunun jalokivemme. Se on mallina monille muille alueille maailmalla. Jopa Hiljattain on mielenkiintoista kehityskulkua ollut ASEANin suunnalla saada aikaan myös ihmisoikeusmekanismeja. Me olemme tarkkaan seuranneet kansainvälisten ihmisoikeusarkkitehtuurin kehittymistä. Siksi tämä on tärkeä keskustelu. Olen iloinen, että Rova Benoit Römer ihmisoikeusinstituutista Venetsiasta on paikan päällä. Hän on toimittanut vielä jopa tutkimuksenkin alueellisten ihmisoikeusvälineiden roolista. Se on hyödyllinen meille, meidän työssämme. Eli miten nyt teemme niin, että ensin Benoit Romer saa puheenvuoron 15 minuutiksi. Hän esittelee tutkimuksen. Sen jälkeen kaksi muuta alustajaa ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusosastolta me olemme tavanneet aikaisemmin Gianni Macazzeni. Hän on konttoripäällikkö YK on ihmisoikeuskomissaarin toimistosta. Rouva professori, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la, la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen, kun voin täällä valiokunnassanne esitellä uuden tutkimuksen, joka on tehty alueellisten ihmisoikeusvälineiden toimi, toimimisesta. Yliopistoinen, yliopistojen välinen verkosto on ollut tästä vastuussa ja professori Benedekte on ollut tässä Grazista vastuuhenkilönä puolesta professori Jacques, joka tuntee asian, ja sitten Bilbaosta professori Gomez ovat olleet tässä mukana. Yliopistokeskus ihmisoikeuksien alalla me pyysimme sitä analysoimaan ihmisoikeusasioita, tarkentamaan niiden roolia ja määrittelemään sen, minkälaisia toimia voitaisiin tehdä Euroopan unionissa, erityisesti parlamentin toimesta, jotta tällainen mekanismi syntyisi siellä, missä sitä ei ole, tai sitten vahvistaa sitä silloin, kun sen vahvistaminen on tarpeen. Me olemme nyt huomanneet, että alueelliset ihmisoikeuksien tukemistoimet ovat yksi tärkeä ase, kun yritämme ihmisoikeuksia vahvistaa koko maailmassa. Nämä alueelliset eh, mekanismit eh, kehittyvät eh, rinnakkain sillä tavalla, että oikeuskäytännössä ei tule minkäänlaista ristiriitaisuutta ja yleismaailmasten ihmisoikeuksien tulkinnassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luokitella näitä alueellisia mekanismeja – neljä luokkaa, jotka ovat parhaat ja huonommat. Ne kaikkein tärkeimmät ja parhaat mekanismit, niin ne liittyvät tietenkin Euroopan neuvoston yleissopimuksia, joissa, joita on toista sataa. Ja jokaisessa yleissopimuksessa on myöskin seuranta-aspekti. Ihmisoikeusyleissopimus on se tärkein, jonka myötä on perustettu ihmisoikeustuomioistuin ja joka on ollut erittäin onnistunut hanke. Se on vähän tukehtumassa näihin ihmisten lähettämiin nostamiin kanteisiin, jotka ovat siis aivan yksityis ihmisten tekemiä ihmisoikeusperuskirja on tässä taustalla ja e, ihmisoikeus e, e, yleissopimus aiheuttavat sen, että ihmisoikeustuomioistuin on nimenomaan se, joka Euroopassa hallitsee näitä ihmisoikeuskysymyksiä. No sitten interamerikkalainen mekanismi, jota on myös kehitetty. Tämä on interamerikkalaisen yleissopimuksen perus, aatteella, joka muistuttaa tietenkin eurooppalaista vastaavaa sopimusta. Amerikassakin on tällainen tuomioistuin, mutta vähän erilainen kuin Euroopassa, koska se ei ole pysyvä luonteelta. Tämä Interamerika on hyvin suorituskykyinen, ei kuitenkaan yhtä hyvä kuin eurooppalainen Siellä ei myöskään ole kaikilla mailla poliittista halua liittyä tähän. Ja sitten on yksittäisiä tuomioistuimia myöskin olemassa, jossa yksityiset ihmiset voivat omia oikeuksiaan ajaa. Mitä tulee sitten tuomioistuimen päätöksiin, niin ne ovat samantyyppisiä kuin Euroopan puolella. Nämä ovat siis alueellisen välineen ensimmäinen kategoria. No seuraava kategoria on sitten asiat, jotka on vahvistettava. Tässä tulee afrikkalainen peruskirja, komitea, jossa on esittelijä, niin tässä on todellista potentiaalia siihen, että voitaisiin ihmisoikeuksien suojelunormeja edistää on kuitenkin tiettyjä ongelmia. Todellinen poliittinen tahto puuttuu eräissä maissa myötävaikuttaa Afrikan ihmisoikeusasioihin. Ja tämä komitea ennen kaikkea, se ei ole tunnettu eikä sillä ole logistisia ja taloudellisia resursseja tarpeeksi. Suurin osa jäsenistä on hyvin korkean tason henkilöitä omassa maassaan joista he ovat tulleet. Ja tämähän tietenkin aiheuttaa tiettyjä epäilyksiä riippumattomuuden suhteen. Afrikkalainen tuomioistuin ei ole vielä paljon saanut julkisuutta, koska siellä on tullut ainoastaan yksi päätös tähän mennessä, joten välinettä ei voida sen perusteella arvioida vielä. Tukea puuttuu afrikkalaiselta taholta taloudellista tukea, myöskin koulutustukea. Ja kansainvälisen yhteisön pitäisi tätä afrikkalaista rakennetta tukea, jotta Afrikan ihmisoikeudet edistyisivät. No sitten kolmas kategoria ovat nousevat järjestelmät, joita ollaan rakentamassa arabimaissa – Tämä on vasta alkuvaihetta ja amerikkalainen, anteeksi, arabien e, e, tällainen julistus on aika tuore, 2008 vuonna se on tehty, mutta vain seitsemän on tämän perusoikeuskirjan ratifioinut kolman rangaistus, ihmisoikeudet sisältyvät peruskirjaan, mutta me suhtaudumme hieman epäilevästi. Ihmisoikeuskomitea arabimaissa on perustettu, mutta myöskin sen jäsenten riippumattomuus on vähän kyseenalainen. Sinne yksityishenkilöt eivät ole omia valituksia vielä tehneet. Sitten Aasia ja Tyynemeren alue. Siellä ei ole tällaista ihmisoikeusvälinettä oikeastaan vielä olemassa. Tietynlaista edistystä on tapahtunut. Tyynemeren alueella on komitea perustettu ja on harkinnassa yleissopimuksen tekeminen ihmisoikeusasioista – No tämä oli ensimmäinen osuus tutkimuksesta ja sitten toinen osa on se, että me arvioimme tätä yhdessä YK kanssa. Tulokseksi tuli, että perusoikeuksien suojeleminen edellyttää sitä, että ihmisoikeuksia pitää varjella paremmin kaikkialla maailmassa. Se, mitä YK yrittää tehdä, ei pelkästään se, että kannustetaan tällaiseen välineen luomiseen, mutta tämän lisäksi, lisäksi YK pyrkii siihen, että välinettä tuetaan siellä, missä sellainen on olemassa. Yhteistyö alueellisen ihmisoikeusvälineen eh, ja korkean pakolaiskomissaarin kesken on tärkeää. Monia kokouksia on pidetty ja Genevessä pidettiin edellinen kokous viime toukokuussa ihmisoikeuskomissaari vielä kokouksen lopussa totesi, kuinka tärkeää on tätä ihmisoikeusvälinettä tukea ja miten tärkeää on jakaa tietoa ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista. Ja kuinka tätä työtä on tehtävä uuden tekniikan apuvälineiden avulla erinäisiä yhteisiä toimia, kuten esimerkiksi julkaisutoiminta, komiteoiden ja tuomioistuinten välinen tiedonvaihto, yhteiset selonteot ja erityisesti sitten pitää välttää kaikkea sitä, että viesti, joka lähtee, olisi ristiriitainen. Mitä tässä tutkimuksessa nyt sitten asetetaan toiveeksi on se, että kun Euroopan unioni on tärkeä tekijä, me haluaisimme vahvistaa YK-mekanismin ja alueellisen mekanismin välistä yhteyttä. Ihmisoikeusneuvosto, joka puolustaa yleisiä ihmisoikeuksia, on, on tässä aktiivinen, on säännöllisesti ilmestyvä julkaisu, jossa kerrotaan niistä päätöksistä, joita mekanismien, alueellisten mekanismien puitteissa on tehty. Sitten toinen, viimeinen kolmas osa tutkimuksesta käsitteli Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin mahdollista roolia alueellisen ihmisoikeusvälineen toteuttamisessa. Euroopan unioni ja parlamentti, niillä on monenlaisia välineitä käytössään, joita ne voisivat käyttää tämän tavoitteen saavuttamiseksi eurooppalainen väline demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta, jolla tuetaan e, kansalaisjärjestöjen hankkeita erityisesti ja sellaisia hankkeita, joissa perusoikeuksia puolustetaan. On kysymyksessä mekanismit, joiden avulla myöskin kansalaisjärjestöille kerrotaan, että ne tehdään tietoisiksi tällaisen alueellisen välinen olemassaolon. Pitää myöskin tukea mm, kansainvälisten tahojen välistä yhteistyötä, kuten pakolaiskomissaarin viraston. Ja olisi hyvin kiinnostavaa Euroopassa tällaisen kumppanuuden myötä myöskin lähteä siihen, että tuetaan Euroopan neuvoston ja Euroopan ihmisoikeustoimiston eh, toimia ja koordinoitaisiin myöskin eh, kaikenlaista sitä toimintaa, mitä alueellisten mekanismien kesken on harjoitettu. Tätä ihmisoikeusvälinettä voisi käyttää myös siihen, että alueellisia mastereita vahvistettaisiin ja paikallisia eliittejä saataisiin paremmin tällä tavalla tietoisemmiksi siitä, mitä, mitä on eh, tehty ja mikä on mahdollista. Tällä tavalla siis kansalaisjärjestöjä ihmisoikeussektorilla tuetaan ja puolustetaan ihmisoikeuksien puolustajia, mutta on myös tärkeää, että vahvistetaan kansallisia ihmisoikeuskomiteoita niiden työssä. Ne edistävät alueellisia ihmisoikeusvälineitä ja perusoikeuksien totea, toteutumista. Afrikassa on monenlaisia mm, tällaisia toimistoja, mutta ne eivät e, vahvista aina toimi Pariisin sääntöjen mukaan. Ja, ja todellakin tällainen afrikkalainen tuomioistuin on jo perustettu. Mitä arabimaihin tulee, niin Euroopan unioni on jo pyrkinyt kehittämään instituutioita ja niiden riippumattomuutta. Tällainen esimerkiksi kauppasopimusten keskeyttäminen, sitä voitaisiin harkita sellaisissa tapauksissa, jolloin maa ei nouda ihmisoikeuksien ihmisoikeuksien toteuttamista jonkun päätöksen nojalla esimerkiksi. Suuntaviivoja voitaisiin kehittää siihen, että ihmisoikeus, ihmisoikeuksien suojelumekanismi vahvistuisi. Sitten parlamenttien välinen yhteistyö, se tuntuu meistä hyvin tärkeältä. Euroopan parlamentin täytyy tätä yhteistyötä käyttää hyväkseen kaikilla tasoilla mitä on AKT, Eurolat, kaikissa yhteyksissä, missä parlamentaarista yhteistyötä on. Euroopan parlamentilla on mahdollisuus eri alueiden parlamenttien huomiota kiinnittää siihen työhön, mitä nämä alueelliset mekanismit saavat aikaiseksi ja minkälaisia haasteita tässä edessämme on. Meistä tuntuu myöskin hyvin tärkeältä, että strateginen kumppanuus perustettaisiin yhdistyneen kuningas, yhdistyneiden kansakuntien kanssa sellaisia mekanismeja, joilla edistetään ihmisoikeuksia kaikilla YK-sektoreilla. Siihen olisi päästävä pitäisi tukea selonteon äh, laatimista alueellisista ihmisoikeusjärjestöistä ja toimista. Euroopan unioni voisi olla strategisessa kumppanuudessa ihmisoikeuskomissaarin viraston kanssa sillä tavalla, että pyrkimyksenä olisi mekanismin vahvistaminen. Tälle toimistolle voitaisiin esimerkiksi antaa tehtäväksi mekanismien koordinointi ja se, että YK ja Euroopan unionin toimet olisivat yhdenmukaisia, yhdensuuntaisia ja myöskin henkilöstökysymyksiä. Ja tässä strategisessa kumppanuudessa Euroopan neuvosto ei myöskään saa jäädä sivuun. Kumppanuuteen, pitä, kumppanuuteen pitäisi sisällyttää myöskin Euroopan neuvosto. Täällä on malli olemassa ja voitaisiin myös tätä kautta varmistaa sekä tuomareiden että henkilöstön koulutus. Ihmisoikeustuomioistuin viime vuonna järjesti tuomareiden keskeistä vuoro- vuoropuhelua, jossa oli siis Amerikan ja Afrikan vastaavat tuomioistuimet mukana. Tällä tavalla saatiin tiedonvaihtoa syntymään ihmisoikeuskysymyksistä. Tietenkin tässä oli, olisi vielä monia muita asioita ja ehdotuksia, mutta en nyt lähde siihen. Ja johtopäätöksenä voisin sanoa, että jos Euroopan parlamentti haluaa tätä mekanismia vahvistaa, niin aiheen pitää olla politiikan, ulkopolitiikan keskiössä. Kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisjärjestöjä on tuettava ja myöskin instituutioita ja kansallisia ihmisoikeuskomiteoita pitää kouluttaa ihmisiä ja saada heidät tietoisiksi alueellisista ihmisoikeusvälineistä. Ihmisoikeustilanne maailmalla tässä raportissa tulee olemaan sellainen kappale, jossa kerrotaan, kuinka ihmisoikeusväline toimii. Ja nämä alueelliset masterit, joita ehdotin ihmisoikeuden suojeluun, ehkä se olisi sellainen hanke, jota voitaisiin vieläkin viedä eteenpäin. Tällaisia ajatuksia tärkeästä aiheesta ihmisoikeuksien suojelussa alueisen ihmisoikeusvälineiden vahvistamisesta. Kiitos. Eh, professor Romer Benuar. Kiitoksia. Professori tutkimus on otettu vastaan kiitollisena. Varmasti paneudumme siihen ja esityksiinnekin siitä, miten parlamentti voisi alueellisia ihmisoikeusvälineitä edistää asioidessaan EUn ulkopuolisten maiden kanssa. Korostettaisiin myös meidän omia mekanismiamme unionin sisällä. Totta kai keskustelua, sen merkitystä tähdentää myös se, että Euroopan unionin liittymisestä Euroopan neuvoston ihmisoikeusyleissopimukseen on keskustelujen alla. Nyt puheenvuoronsa Jakkuma Puulos saa puheenvuoron. Hän on ihmisoikeusosaston päälliköitä ihmis Euroopan neuvostosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ensinnäkin kutsusta, mahdollisuudesta puhua alivaliokunnassa. Se on ilo ja kunnia. Aluksi toteaisin, Tämä on hiukan erilainen mekanismi kuin muut välineet. Lähes poikkeuksetta kaikki unionin 27 jäsenvaltiota on jo Euroopan neuvoston mekanismien piirissä, plus että siellä on muitakin Euroopan neuvoston maita, ehdokasmaita, naapuruusmaita tai muita unionin ulkopuolisia maita. Jo pitkään Euroopan neuvosto on ihmisoikeusalalla toiminut. Meillä on normeja, mutta meillä on ulkoistakin valvontaa siinä, miten täytäntöönpano näitä normeja, niin kutsuttua monitorointia, seurantaa jäsenvaltioissa. Siinä pyritään yksilöimään ongelmia ja muita hankaluuksia täytäntöönpanossa näistä jäsenvaltioista, että päästään eroon ongelmista – ja siellä on mukana riippumattomia elimiä, jotka on perussopimuksen tai muiden välineiden nojalla luotu. Totta kai kyse on ihmisoikeussopimuksesta ja ihmisoikeustuomioistuimesta. Meillä on myös perusoikeuskirja ja meillä on kirjoituksen kieltävä yleissopimus ja sen, sitä seuraava komitea, jolta tulee vuotuinen kertomus se on nyt ollut 20 vuotta esillä. Teillä on asiakirjoissanne siitä kertomus. Meillä on rasismia, seuraava komitea, vähemmistösuojaa käsittelevä komitea ja väline. Sekin on pakollinen, sitova. Ja sitten lisäksi meidän välineemme, jossa pyritään torjumaan ihmiskauppaa. Todettakoon, että nämä elimet, ovatpa sitten uusia tai vanhoja, ovat nykyään osa niin kutsuttua ihmisoikeussäännöstöä. Ne ovat toimintakykyisiä, ne tunnetaan, ne perustuvat ne jäsentensä asiantuntijuuteen, ammattitaitoon ja riippumattomuuteen. Se on varsinainen pakettikokonaisuus ei pelkästään ajatellen oikeudellista tilannetta jäsenvaltiossa, vaan jos ajatellaan pelkä- kansalaistenkin näkemystä. Me olemme jo pitkään siis kehitelleet Euroopassa näitä välineitä, varsinkin Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ihmisoikeuspolitiikkaa ruvetaan harjoittamaan eri pohjalta. Kuten tiedätte, Lissabonin sopimus edellyttää, että liitytään ihmisoikeusyleissopimukseen – Euroopan parlamentti on pitänyt hyvänä viimeisessä päätöslauselmassaan liittyen Euroopan liittymiseen ihmisoikeussopimuksen instituutioiden näkökohtiin. Pitänyt siis hyvänä mainita, että liitytään muihinkin sopimuksiin ja Euroopan neuvoston mekanismeihin ihmisoikeusasioissa. Näin Euroopan unionin toimielimet olisivat ulkoisen valvonnan alaisia. Totta kai me tuemme meidän tahollamme tätä ensinnäkin siitä syystä, että ihmisoikeuksien suojelu on järjestelmä niin, että liitytään ihmisoikeusyleissopimukseen ja se on niin tärkeä osa tekijä, ehkä kaikkein tärkein ja välttämättömin sellainen. Mutta siihen ei voida jäädä, kun meillä ihmisoikeuksien suojelua Euroopan neuvoston järjestelmässä joka tapauksessa. Tämä toiseksi se, että unionissa harjoitetaan ihmisoikeuspolitiikkaa, Tukholman ohjelman nojalla ainakin, sisältää myös lainsäädännön lähentämistä, normatiivista säädöstyötä, mutta myös tukitoimia poliittisella tasolla jäsenvaltioille. Toisin sanoen on syytä välttää tilanne, että on erilaisia standardeja tai standardien tulkinnassa eroja, niin että ei sitten tule epäjohdonmukaisuutta joko säädösten tai sitten politiikan kesken, jota poliittiset päätöksentekijät kehittelevät eri tasoilla. Kolmanneksi, totta kai kolmas syy siihen, että Euroopan neuvostossa me tätä suosimme, on vahvistaa ja lisätä Euroopan unionin toimintaa suhteessa unionin ulkopuolisiin maihin, varsinkin suhteessa ehdokasmaihin, mutta ei pelkästään niihin rajoittua, koska monet näistä ulkopuolisista maista ovat myös Euroopan neuvoston sopimuksen sopimusosapuolia. Me olemme puhuneet liittymisestä siis, minkä tyyppinen se olisi. Tässä alustava kommentti ensin liittymisestä, ehkä tavoitteena myös mihin on tähdettävä siis, mutta ennen kaikkea on vältettävä sitä, ettei tarpeettomasti tule päällekkäisyyttä. Näitä välineitä on olemassa, niitä ei kannata toistaa, niiden vaikutus vähenisi vain ja syntyisi tilanteita, jossa olisi epäjohdonmukaisuutta yhtäältä, mutta toisaalta varsinkin oli hankalampaa harjoittaa seurantaa jäsenvaltiossa. Meidän täytyy luoda myös kunnon rakenteet näiden välineiden ja Euroopan unionin välineiden kesken, niin että voidaan saada täysin hyöty niistä. Tältä pohjalta siis vältetään päällekkäisyyttä menettelyissä ja suositaan vaikutusta sitä kautta. Ja sitten struktuurirakenteita, niin totta kai liittyminen olisi kaikkein ilmeisin vaihtoehto. Usein perussopimuksetkin edellyttävät sitä. Pitää kuitenkin paikkaansa, että liittyminen, kuten ihmisoikeussopimuksenkin kohdalla, edellyttää monimutkaista oikeudellista työtä, varsinkin kun otettava huomioon myös unionin toimivallan kehittyminen. Siis ajatellen unionin omaa toimivaltaa tai sitten jaettua toimivaltaa jäsenvaltioiden kesken ja sitten mikä niiden vaikutus on ihmisoikeusvälineiden käyttöön. Näitä osin haluaisin esittääkin, rouva puheenjohtaja, että tämän työn kuluessa, kun luodaan olosuhteita käydä neuvotteluja liittymisestä, me tarvitsisimme vielä vahvempaa unionin osallistumista seurantamekanismeissa asianomaisella tavalla, kuten haluatte, osallistutaan tarkkailuna tai muuten. Näin saataisiin viestintäkanavaa Euroopan unionin välineiden ja unionin päättäjien kesken. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Vielä kiitokset siitä, että olitte kärsivällinen ja kuuntelitte meitä. No, thank you so much. No, kovasti kiitoksia. Minun mielestäni meidän täytyy kyllä vakavasti harkita näitä tekemiä esityksiä jatko- ja seurantavälineistä niin, että syntyy tällainen kanava unionin ja neuvoston välille. Kolmas puhujamme on Gianni Macazzeni. Hän edustaa YK on eh, ihmisoikeuskomissaarin yksikkö. Olkaa hyvä, kymmenisen minuuttia. Thank you very much. It's a great pleasure for me. Kiitoksia on suuri ilo minulle edustaa YK tässä alivaliokunnassa. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja vahvistaa tämän kutsun osallistua keskusteluihin asiaan, johon kiinnitetään paljon merkitystä. Viime vuosien ajan on kasvanut tämä keskittyminen suhteeseen kansainvälisen ja alueellisen ihmisen välillä. 2007 YK on ihmisoikeusneuvosto hyväksyi päätöslauselman alueellisista järjestelyistä ihmisoikeuksien tukemiseen, jossa vaadittiin komissiota järjestämään workshopin hyvinkin käytäntöjen vaihtoista, lisäarvosta ja haasteista Genevessä 2008 marraskuussa. Kokous painotti ihmisoikeusmekanismin suurta merkitystä, kun tuetaan ihmisoikeuksia ja tarvitaan enemmän johdonmukaisuutta, säännöllistä yhteistyötä asianosaisten välillä. Workshopin suositusten reaktiona keskitettiin tällainen yhteispiste, jotta voidaan helpottaa tätä työtä. Kansainvälisten instituutioiden mandaattia laajennettiin ottamaan mukaan vastuu yhteistyöstä kansa- alueellisten mekanismien välillä. Kaksi vuotta myöhemmin hyväksyttiin toinen päätöslauselma, jossa vaadittiin toimistoamme pitämään workshop kansainvälisistä järj- alueellisista järjestelyistä ihmisoikeuksien puolustamiseen säännöllisellä pohjalla ja 2010 seuraava kutsumaan kokoon, johon viitattiin aiemmin. Kun tätä workshopia valtistettiin, toimistamme järjesti kolme alueellista konsultaatiota Afrikassa ja Yhdysvalloissa, täällä Euroopassa, jotta voitaisiin yksilöidä jo olemassa olevat potentiaaliset alueet paremmalle yhteistyölle ja dialogille kansainvälisten ihmisoikeusjärjestelmien ja alueellisen järjestelmien mekanismien välillä. Tämä konsultaatio yksilöi monia yhteistyöalueita, joita on jo olemassa. Aloite tuli siihen, että parannetaan niitä ne olivat myös syrjillisiä, kun yksilöitiin olemassaolo monille vaikeuksille, joilla on käytännöllinen luonne, jotka voivat estää tätä pehmeää eh, ja joustavaa toimintaa. Tarvitaan parempi tietojenvaihtojärjestelmä, ottaen mukaan työmenetelmät, säännöt, hyvät käytänteet ja opitut läksyt. Lisää yhteistyöalueita konsultoissa, niissä oli yhteisiä toimia ja seurantatoimia päätösten ja suoritusten osalta sekä kansainvälisessä järjestelmässä että eurooppalaisissa ja muissa alueellisissa mekanismeissa. Ja meidän tapauksessamme siihen kuuluu myös tämän Treaty Bodyn äh, sopimuselimen toiminta ja niin edelleen. Näitä kolmea konsultaatiota sen jälkeen järjestettiin workshop Genevessä, jossa pyrittiin parantamaan yhteistyötä kansallisten ja alueellisten järjestelmien välillä. Se oli hyvä mahdollisuus edelleen keskustella tavoista, joilla yhteistyö voidaan toteuttaa ja mahdollisuus laajentaa yhteistyötä, joka jo on olemassa Afrikan, Amerikojen välisen ja eurooppalaisten ihmisoikeusjärjestelmien välillä, kuten myös joidenkin esille tulevien järjestelmien islamilainen konferenssi Aasia ja niin edelleen. YK on itsenäiset äh, asiantuntijat, kansallisjärjestöt hallitukset olivat mukana. Täällä arvioitiin tätä yhteistyötä tai sen puutetta alueellisen ja kansainvälisen järjestelmän välillä. Kaikki mukana olijat painottivat sitä, että täytyy parantaa olemassa olevaa yhteistyötä ja mennä pidemmälle kuin äh, ad hoc-järjestelyihin, niin että otetaan paremmin nostettavia olevia järjestelmiä kollaboratiivisiin äh, järjestelmiin ja systemaattiseen tietojenvaihtoon. Sovittiin myös, että että tällaisen yhteistyön lopullinen tavoite on saada aikaan parempia tuloksia. Kaikilla tasoilla parannetaan kansallisten suojelujärjestelmien roolia, tietysti kansalliset tuomioistuimet, kansalliset riippumattomat ihmisoikeuskomissiot, monet organisaatiot arkipäivän työssään, kun ihmisoikeuksia suojellaan kun otetaan huomioon tietojen niin täytyy jälleen saada aika järjestelmä, jossa voidaan jatkuvasti ja joustavasti vaihtaa tietoa kaikkien olevassa olevien ihmisoikeusjärjestelmien välillä. Tätä painotettiin. Ehdotettiin myös, että toimista voisi toimia eräänlaisena selvitystalona parhaimmille käytännöille eri alueiden välillä. Osallistujat totesivat, että tällaisia kokouksia pitäisi järjestää säännöllisesti, jotta keskustelu voidaan jatkaa ja tällaisia periodisia tietojenvaihtoja sekä multilateraalisella että kahdenvälisellä tasolla. Painotettiin myös alueellisten järjestelmien osallistujien ja YK alueellisten järjestelmien osallistujien osallistumista keskusteluun ja ilolla raportoin, että puheenjohtajien näiden sopimuselinten osalta Brysselissä on, jonka alueellinen toimistamme järjestää niin, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin osallistuu ja muitakin tärkeitä eurooppalaisia sidosryhmiä sinne tulee. Koskien yhteisiä toimia ehdotettiin, että mandaattien haltijat, siis nämä tutkijat tai erityisraportoijat kansainvälisistä alueellisista ihmisoikeusmekanismeista harkitsevat useammin yhteisiä toimia ja niiden mahdollisuutta sekä yhteisiä vierailuja, niiden mahdollisuutta ja yhteisiä lausuntoja ja raportteja koskien vierailuja maihin eri temaattisista asioista. Tästä pääsen seuraavaan kohtaan, joka on tarve mahdollisesti tehdä myös suositus kaikille alueellisille ihmisoikeusjärjestelmille tällaisia yhteispisteitä perustaa ja kussakin niissä, jotta voitaisiin säännöllisesti kommunikoida ja mahdollisesti hahmotella työsuunnitelmia, johon luettaisiin mukaan toimia, jotka implementoitaisiin eh, määritellyssä aikataulussa, jossa olisi eh, tietyt tavoitteet, vastuut, aikataulut kussakin mekanismissa ja odotetut tulokset myös Työtä voitaisiin jakaa tietysti jäsenvaltioiden välillä, kansainvälisten ihmisoikeusinstituutin välillä, kansallisjärjestön välillä. Yksi pää johtopäätöksistä on resurssien kanavointi yhteistyöhön. Siinä pitäisi ottaa huomioon joitakin näistä merkittävistä rahoituspuutteista joidenkin sidosryhmien välillä ja myöskin ne kulut, jotka liittyvät tehokkaan yhteistyön varmistamiseen YK ja alueelliset järjestöt myöskin ja hallitukset. Sen vuoksi niiden pitäisi sitoutua prioritisoimaan resurssit, jossa saataisiin sitten yhteistyöstä realismia. Ja kun järjestelyjä kehitetään yhteistyölle, niin olisi myöskin tärkeää ottaa huomioon tämä toimintojen erilaisuus kussakin alueellisessa ihmisoikeusmekanismissa tavoite tietysti varmistaa tehokkaampi käyttö olemassa olevilla resursseilla ja paremmat synergiat. Sokerina pohjalla on olemassa olevat yhteistyöprosessit kansallisten ja alueellisten järjestelmien välillä tarjoavat myös mahdollisuuden syventää myöskin meille mahdollisuutta tietoja ja yhteistyötä erityisesti Aasian, Arabian, liiton, ihmisoikeuskomissioiden välillä ja Etyjiin eh, pysyvän eh, ihmisoikeuskomission välillä. Olemme ryhtyneet moniin aktiviteetteihin viime kuukausien aikana. Järjestämme kokouksen huhtikuussa viime vuonna Aasian korkean tason paneelille, jossa keskustellaan Aasian ihmisoikeuselimen perussäännöstä. Samanlainen kokous järjestettiin myöskin tämän vuoden alussa asiantuntijaryhmälle EYJille, joka vastaa perussäännön kehittämisestä eh, pysyvälle riippumattomalle ihmisoikeusasiantuntijalle, joka vahvistettiin toukokuussa tänä vuonna. Tietojenvaihdon helpottaminen Afrikan, eh, Amerikan, Amerikan välinen eurooppalaisten järjestelmien välillä on myöskin olemassa tällä hetkellä. Lopulta hedelmällinen yhteistyö on myöskin perustettu Arabiliiton, ihmisoikeuskomitean ja meidän toimistomme välillä, ja monet tämän esille tulevan ihmisoikeusmenin niin heräävän siis jäsenet ovat eh, kokoontuneet Genevessä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän roolia sekä potentiaalia yhteistyölle muiden alueellisten ihmisoikeusjärjestelmien kanssa. Meidän toimistomme johtopäätöksenä on hyvin sitoutunut vahventamaan yhteistyötä ihmisoikeusmekanismien välillä ja toivomme, että tämä tuloksena on parannus maa tasolla ja sitten voidaan käyttää erittäin hyvin hyväksi näitä järjestelmiä, jotka ovat olemassa olevia ja jo kansallisella alueellisella ja kansainvälisellä tasolla Yhteenvedon haluaisin sanoa, että kansan, alueelliset ihmisoikeusmekanismit selvästikin ovat äh, avain äh, kulmakivi kansainvälisessä järjestelmässä. Kuitenkin perusteet näille pilareille ovat, kulmakiville ovat kansalliset ihmisoikeuspuolustusjärjestelmät ja siinä oikeusjärjestyksen, järjestyksen, kansalaisjärjestöjen, itsenäisten komissaarien ja muidenkin on hyvin tärkeä siinä, kun ihmisoikeuksia suojellaan ja edistetään alueelliset järjestelmät voivat tehdä suuren osan, jotta voidaan myöskin implementoida suosituksia, jotka tulevat sitten esille kansainvälisestä ihmisoikeusjärjestelmästä, eikä pelkästään sopimuselin erityismandaattien haltijat, vaan myöskin kasvamusnaarin suositukset, jotka tulevat eh, UPRstä ja ihmisoikeusneuvostosta. Tässä mielessä eh, itsenäisen ihmisoikeuskomission rooli, kuten on jo painotettu, on kriittinen ja merkittävä – ja sitten jotta voidaan indikoida, että toimisto olisi mielissään yhteistyössä ja liittyen myöskin siihen, että vahvennetaan yhteistyötä kans, alueellisten mekanismien kanssa, ka, odottaa erityisyhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa ja muidenkin Euroopan instituutin kanssa. Tätä tarkoitusta varten kiitoksia paljon. Thank you very much, Mikko. Kiitoksia kovasti, herra Pakatseni. Meillä on nyt kaunis kuva täydentävyydestä, kansallisesta ja alueellisesta tasosta EU-tasolla. Hauska nähdä, miten EU alueellisia rakenteita koordinoidaan standardeiden parantamiseksi nyt keskusteluosaan. To give the floor to Mrs. Rova Lochbihler. Danke, Frau Vorsitzende, und danke auch Ihnen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös näistä tutkimustuloksista ja näkemyksistä. Me tietenkään emme voi tätä tutkimusta kommentoida lukematta sitä, ja siksi minä en voi yksittäisistä aiheista tässä keskustella. Kuitenkin nämä yleiset eh, suositukset, eh, jotka te annoitte, ja erityisesti tällaiset eh, kansalliset ihmisoikeusvaltuutetut, jotta ja alueelliset kontekstit, että meidän pitäisi kaikki nämä suositukset ottaa huomioon. Minä olin koko päivän silloin liikenteessä ja huomasin, että kun hallituksille tästä ihmisoikeuksista puhutaan, niin ei kannata vedota aina yleissopimuksiin, vaan huonoihin esimerkkeihin muualla, koska hallitushan yrittää aina legitimoida eh, toimenpiteensä. Miten sitten poliittisesti tätä kysymystä voidaan arvioida? On valitettavasti sellainen trendi olemassa, että ihmisoikeuksiin ei suhtauduta vakavasti – ja nähdään, että ihmisoikeudet ja valtion turvallisuus olisivat jotenkin ristiriidassa. On myös alueita, kuten tekin sanoitte, esimerkiksi arabimaissa on keskusteltu arabialaisista ihmisoikeuskirjasta, joka pitäisi olla työn perustana. Mutta ihmisoikeuksien universaalisuus, joka on joko kansallista tai joka heijastuu useammalta alueelta, niin niin ainahan se ei ole kaikkein paras se tapa tällä tavalla näitä asioita lähestyä. 90-luvulla oli aasialaisia, aasialaisia tapahtumia ja asiassa näihin asioihin puututtiin, mutta nyt itse asiassa ei voida enää puhua aasialaisesta ihmisoikeuksien tulkintatavasta nyt enää. Huomaatteko, että tässä olisi ollut kehitystä erinäisillä alueilla, vaan vai onko, ovatko hallitukset ottaneet etäisyyttä näihin asioihin vai eh, ovatko hallitukset sanomassa, että tämä universaalius on tällainen läntinen käsite, joka meille ei sovi, vai miten te analysoisitte tätä tilannetta? Thank you very much, Mrs. Lohbier. Kiitoksia, Lohbier. Esittäisin, että kuulemme puhujilta katsin reagointia. Kiitoksia kovasti, mieluusti Ihmisoikeuksien edistäminen on aina ollut pitkä ja hankala prosessi. Ne, jotka olivat Viinin konferenssissa läsnä 1993, niin muistavat, että silloin pyrittiin kovasti tutustumaan alueellisiin lähestymistapoihin, mutta se oikeastaan hankaloitti ihmisoikeusnormien kunnioittamista. Voi vain sanoa, että kasvavassa määrin osin myös siitä syystä, että ihmisoikeusneuvoston kehittyminen siis YKssa UPRn siis tämän tarkastelumenetelmän ansiosta olen päässyt eteenpäin. Ensi vuonna se tulee ensimmäistä kertaa ja siksi on suurempaa halukkuutta katsoa ihmisoikeuksien kunnioittamista, vaikkakin tilanteet vaihtelevat maassa toiseen. Olen kuullut nyt vähemmän normien kyseenalaistamisesta, vaan enemmän halukkuutta puuttua puutteisiin, aukkoihin. On myös pyrkiä vahvistaa kansallisia ihmisoikeussuojelujärjestelmiä. Nyt on puhuttu paljon alueellisista välineistä Aasiassakin, kuten islamilaisten järjest- järjestössäkin. Siellä on 57 valtiota – soveltaminen vaihtelee sielläkin paljon normin osalta, mutta kuitenkin paljon on tapahtumassa kansallisellakin tasolla. Ja suojelujärjestelmän vahvistamiseen täällä viitattiin aikaisemmin jo siihen, mikä merkitys näillä kansallisilla ihmisoikeuskomissioilla on. Mielestäni tämä on merkittävä kehityskulku. Aasian kaltainen alue, jossa ei ole vielä täysimittaista ihmisoikeusjärjestelmää, ja se on oikeastaan, asian on vain alajärjestelmä ja vasta ottaa alkuaskeleita. Ja vielä siellä on omat rajansa vaikuttaa maatasolla. Mutta ASEANissa ja ASEAN alueella on kehittynyt riippumattomia elimiä. Niillä on ollut tärkeä osa, kun katsotaan lainsäädännön sopivuutta suhteessa kansainvälisiin normeihin parlamentaarikot, hallitukset ovat painostaneet niin, että hyväksyttäisiin enemmän kansallisia standardeja, päästäisiin oikeusvaltiotasolle, oikeusministeri, sisäministeri pyrkivät saamaan aikaan myös yhtäläisyyttä kansallisten normien kanssa. Mielestäni prosessi ei ole tyypillistä pelkästään ASEANille tai Aasian alueelle, vaan hyvin paljon kehittynyt myös Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, jossain määrin Euroopassakin. Voisi mainita tässä myös Perusoikeusvirasto vain pari viikkoa sitten julkaisi mielenkiintoisen kertomuksen selvityksen siitä, miten Euroopassa kansalliset ihmisoikeusvirastot ovat tehokkaita. Kansallinen ulottuvuus on tärkeää. Jos on perusta luotu, niin alueellinen väline voi olla tärkeä keino lieventää puut, ongelmia, poistaa puutteita, saada vahvaa kumppanuutta kansainvälisten välineiden kanssa. Thank you. Kiitoksia, Herma Katsini. Alkoi joku muu vastata. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu tämä. Pyytäisin kuitenkin herra Görtz komissiosta puhuisi. Thank you very much, uh, Mr. Chair, and uh, thank you very much to... Kiitoksia ja kiitoksia kaikille panelisteille, jotka ovat puhuneet tänään hyvin tärkeästä aiheesta, joka on todellakin tuki, jota EU voi antaa alueellisille välineille ja kun kuuntelee raportin johtopäätöksistä, täytyy sanoa, että suuri osa suosituksista oli käy korvillemme, koska tässä on suuri potentiaali rakentaa olemassa olevien toimien varaan ja sitten edetä siitä. Ja eteneminen saattaisi olla EUn ja Afrikan unionien yhteistyö ihmisoikeusalalla tai ihmisoikeusdialogi Afrikan unionin kanssa kahdesti vuodessa ja muut projektit ja kapasiteettia rakentava tuki. Myöskin ehkä tuki Amerikkojen väliselle järjestelmälle, jota on kovasti arvostettu Inter-Amerikan ihmisoikeuskomissiossa ja sitten kun ajatellaan näitä suuria tapausmääriä, joita on täytynyt käsitellä viime vuosina, niin Euroopan neuvoston ja korkean edustajan Genevessä kanssa yhteistyö sekä kohdistettujen projektien ja haluan tämän rakenteellisen tuen tässä toimistolle EDHRCn kautta, joka ei pelkästään tue erityisiä toimia, vaan tukee kansainvälisiä elimiä, vaan myöskin Euroopan neuvoston kanssa. Se, että meillä on konsultaatioita heidän kanssaan, jotta voidaan osallistua kolmansiin maihin perustuen Euroopan neuvoston panokseen ja YK panokseen, kuten Rova Lohpäiler juuri sanoi, jotta voitaisiin sitoutua kolmansiin maan, ei läntisten asenteiden ja standardien perusteelta tai länsimaisen itseluottamuksen perusteella, että se olisi meidän eräänlainen liikemerkkimme, vaan että universaalin ja alueellisen ihmisoikeussitoumusten kautta, jossa kolmannet maat ovat itse kumppaneina. Ja tänään aiemmin mainittiin Tunisian tapaus. Kolme kuukautta sitten dialogissa todettiin Tunisian kanssa, että erityisesti kirjoituksen asiassa, niin perustuen YK panokseen ja Roshenin erityisraportajan panoksen perusteella on tässä toimittu, mutta myöskin Afrikan unioni koskien peruskirjaa vaaleista ja demokraattisesta hallinnosta. Ja Afrikan ihmisoikeuskomission suoritusten perusteella tässä on todellakin paljon välineitä, jotta voidaan sitoutua näihin maihin, puhua samaa kieltä. Kieltä, jota YKkin käyttää, mutta myös yhteinen kieli alueisten välineiden kanssa. Ja viimeinen pointti, kuten tiedätte, kansallisesta foorumi vuosittainen Brysselissä pidetään heinäkuussa, jossa puhutaan välineiden tehokkuudesta Lissabonin jälkeen siellä katsotaan te- välineiden tehokkuutta ja yksi on juuri tämä eu tuki alueellisille järjestelmille ja todellakin odotamme, että saamme mahdollisesti kopion tästä selvityksestä äh, Ronairilta, jotta niillä voidaan tukea näitä keskusteluja. Siellähän tulee yli sata edustajaa tai äh, sodankallisjärjestön ja kaikkialta maailmasta. Thank you, Mr. Hertz, äh, on behalf of the European... Kiitoksia komission edustajalle. Meille on kerrottu kahdesta tärkeästä tapaamisesta Brysselissä tulevina viikkoina ensinnäkin. Magazzini mainitsi, että on tulossa YK on eli eri yleisopimusten elinten edustajien tapaaminen. Herra Hertz mainitsi meille kansalaisjärjestöfoorumista 12.13. heinäkuuta. Herra Kert kertoi minulle, että alivaliokunta voi jopa lähettää sinne valtuuskunnan eh, osallistua keskusteluihin. Me varmistamme, että näin myös käy. Haluatko joku kutsuvieraista vielä puhua tai voimmeko ehkä nyt todeta, että olemme iloisia siitä, että saimme tämän selvityksen, jonka rouva Venua Romero on valmistanut. Me kuulimme ison kirjon näkemyksiä YKsta ja Euroopan neuvostosta. Eli kovasti kiitoksia, että tulitte ja keskustelu jatkuu. Meillä on vain yksi kohta enää edistytyslistalla. Olen hiukan epävarma, menemmekö siihen vai emme. Se on Washingtonissa vierailen ihmisoikeusvaliokunnan valtuuskunnan selonteko Kaksi valtuuskunnan jäsentä on kyllä, mutta juurikaan muita jäseniä ei herra Tyrkkäs mitä mieltä tehdäänkö ensi viikolla. The other members are lacking here now. Täältä puuttuu paljon jäseniä. Ehkä meidän pitäisi keskustella tästä toisen kerran. Tend to agree with you. Uh, Minä olisin kyllä samaa mieltä. Ja koska meillä oli niin kauniita kuvia Kampaalan vierailulta, niin ehkä aika kateelliseksi kävin. Ja varmasti Washingtonin valtuuskunnan vierailusta kai esitetään kuvia, ne on kyllä valmiina, mutta toivottavasti pystymme kuulemaan tästä ja näkemään kuvia ensi viikolla. Ja nyt sitten voin ilokseni jälleen kerran todeta, että herra puhemies Busek puhuu meille tänään kello 15. Olisin iloissani, jos kertoisit kollegoillekin, että se on hyvä tilaisuus ja suorastaan etuoikeus vahvistaa yhteistyötämme puhemiehistön, puhemiehen ja alivalikuntamme kesken. Eli nyt voisi vain kertoa, että seuraava kokous sen jälkeen on sitten ensimmäinen heinäkuuta kello yhdeksän. Kokous päättyy. Kiitoksia kovasti.